Je vous propose que nous commencions. Luulenpa, että aloitamme kokouksen. Le premier sujet à l'ordre du jour. Euh, Ensimmäinen asiaesityslistalla on lausunto turvaskannereista. Annan puheenvuoron herra Rivellinille. Hän voi esitellä asiansa. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin eh, pyytää matkailu- ja liikennevaliokunta, joka tässä vastuuvaliokunta, valiokunta pohtimme tätä lausuntoluonnosta, joka hyväksytään maaliskuussa. Ja minä olen tehnyt tähän ehdotuksia, joiden tarkoituksena on vähentää mahdollisimman paljon kielteisiä vaikutuksia, joita voisi olla terveydelle näistä eh, turvaskannereista johtuvasta matalastikin säteilystä. Erityisesti haluaisin täsmentää, että suositellaan terveyden kannalta sopivimpana ratkaisuna teknologiaa, joka perustuu kuvan muodostamiseen passiivisilla millimetriaaltojärjestelmillä, jotka eivät lähetä lainkaan säteilyä. Tutkimukset eivät, nämä eivät siis merkitse minkäänlaista vaaraa terveydelle. Toinen ehdotus ehdotan tarkoituksenmukaisempana vaihtoehtona eli parhaana kompromissina, jossa sovitetaan tämän käyttökelpoisuus ja terveydelle vaarattomuus. Ehdotan teknologiaa, joka perustuu kuvan muodostamiseen aktiivisilla millimetriaaltojärjestelmillä, jotka käyttävät ionisoimatonta säteilyä, ei siis röntgen säteilyä. Sitä pidetään harmittomana, mikäli altistus on nykyisessä lainsäädännössä vahvistettuja raja-arvoja vähäisempää. Kolmas ehdotus. Totean, että röntgensäteiden takaisin siir- sirontajärjestelmät lähettävät pieniä annoksia röntgensäteitä. Tietenkin tiedetään, että kaikenlaisella alistumisella ionisoivalle säteilylle, vaikka se olisi vähäistäkin, voi olla pitkän aikavälin vaikutuksia terveyteen, erityisesti säteilyn kumulatiivisten vaikutusten vuoksi. Näin ollen tällaista tekniikkaa käytettäessä olisi taattavaa, että altistukset ovat mahdollisimman vähäisiä erityisesti alan työntekijöille ja matkustajille. Kohta neljä. Painotan, että läpivalaisu teknologiasta, eli röntgen teknologiasta saadaan suuri annos röntgen säteitä, joten sitä ei pidä suunnitella käytettäväksi järjestelmällisesti ilmailun turvatarkastuksissa ehdotus viisi Pyydän, että läpivalaisuskannereita käytettäessä, siis liittyen kohtaan kolme, annettaisiin erityiskohtelu matkustajille, jotka ovat erityisen herkkiä ionisoivalle säteilylle, kuten raskaana olevat naiset ja lapset. Edelleen olisi suottava poikkeuksia implantoitavien lääkinnällisten laitteiden jätteiden, esimerkiksi sydämen, tahdistimien ja kammion värinän poistajien haltioille. Kuudentena ehdotuksena pyydän jäsenvaltioita tarkastelemaan säännöllisesti turvaskannereille altistumisen vaikutuksia, ottaen huomioon uusi tieteellinen tieto sekä valvomaan laitteiden asian, asianmukaista asennusta, oikeaa käyttöä ja moitteetonta toimintaa kohta seitsemän pyydän jäsenvaltioita antamaan matkustajille selkeitä, tyhjentäviä tietoja lentokentillä ennen matkan alkamista koskien kaikkia mm, turvaskannereihin liittyviä näkökohtia. Tästä kohdasta seitsemän, joka ei ole vielä mukana lausuntoluonnoksessa johtuen tekstin pituudesta, joten sitä koskien aion jättää tarkistuksen heti, kun se on vain mahdollinen. Tässä kaikki puheenjohtaja, nyt olen valmis kuuntelemaan kysymyksiä. Merci beaucoup. Euh, Madame Jacqueline Foster. Kiitoksia. Jacqueline Foster on pyytänyt puheenvuoroa. Um, thank you very much, Chairman. Um, I'd just like to say first of all... Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin sanoa ensin, että olen samaa mieltä kaiken kanssa, mitä äskeinen puhuja sanoi. Ja asettaakseni asian asiayhteyden, minä olin alkuperäinen esittelijä 2320 sääntelyssä. Ja nyt ollaan tietysti menossa tähän turvasäännöissä. Tämä on vai, joka tapauksessa hyvin vaikea asia. Minä olen liikennevaliokunnassa. Siinä on eri asioita, joissa keskustellaan ja tekniikka. Tietysti ympäristövaliokunta ottaa terveysasiat esille, mikä on sanottu useamminkin kuin kerran ja mikä kannattaa sanoa edelleen, on se, että täytyy hyväksyä, että tämä on lisäväline terrorismin torjunnassa lentoasemilla. Me kaikki sen yleisesti hyväksymme. Mutta niille, jotka tänään komission puolelta kuuntelevat, että väittäisivät viestiä, että emme voi reagoida tia tilanteisiin, jotka tulevat esille elämässä. Haluaisimme paljon parempaa rajat ylittävää tie- tiedustelutoimintaa. On toinen käsiä, joka on otettu esille keskusteluissa, joka ei ole kovin populaari, mutta ei voi ajatella sitä vaikeina aikoina, kun yritetään edustaa parasta intressiä matkustajien keskuudessa. Miten käsitellään matkustajaprofilointia? Asiat täytyy tehdä ennen kuin ihmiset menevät lentokentille. Sitten siirrytään lentokentälle. Ja tietysti se mitä on ollut nesteasiassa, kengissä ja sitten tämä rahtiasia viimeksi. Tietysti tiedusteluihmiset sen löysivät. Se ei ollut kyse mistään skandalissa. Siinä oli rajoittelettavasta tiedustelusta, kansainvälisestä yhteistyöstä kyse, että saatiin kiinni. Se, mitä haluaisin tämän parlamentin jäsenenä, on se, että paremmin keskityttäisiin turvapalveluihin ja että turvapalvelut tekisivät hommansa paremmin. Sitten kun mennään lentokentälle, olemme sellaisessa tilanteessa, jossa on tämä turvaskanneri. Ja UKossa olemme eri tilanteessa kuin äh, ketkään muut, koska viime hallitus pakotti turvaskannerit joku aika sitten. Tiedämme, että se, mitä esittelijä sanoi Shiphallissa käytetään tätä millimetriaaltojärjestelmää ja ohjelmistojakin käytetään sillä tavalla, että se ei ole kovin loukkaavaa. UKssa välineitä, joita käytetään Heathrowssa ja Manchesterista, on tämä takaisinsitontajärjestelmä. Ja se on se tärkeä asia tässä. Tiedämme, että komissio odotetaan ehdottavan jotain. Täytyy löytyä parempi tapa kautta Euroopan yrittää harmonisoida tätä asiaa, mutta olisin samaa mieltä esittelijän kanssa, että täytyy painottaa tekniikkaa, joka on käytössä. Monet yritykset ovat meitä kaikki labanneet, joka ei vaikuta matkustajaan. Tukisin täysin sitä, mitä esittelijä on sanonut. Mitä sitten kone voi tehdä? En paljasta salaisuuksia. Wikipedia on olemassa. Ja pääsee ilmeisesti koko Pentagonin tietokoneellaan. No sitten räjähteet. Niitäkin käsittelemme. Kaikki menemme metrinpallistimien läpi. Näin on ollut. Turvaskanneri tietysti saakin sen, mitä on henkilöllä mukanaan, mutta sitten on räjähteet ja niiden paljastaminen. Usein on käsilaukku. Ja se tällaisella paljastimella tutkitaan tietysti on tekniikka, joka on käytössä siihen tämän asioiden yhdistelmä, jota täytyy käyttää. Mutta ECRssä me tuemme tätä lisävälinettä. Kehotamme komissiota varmistamaan, että paras tekniikka on käytössä, että ymmärrämme, että on terveyseksperttejä, jotka sanovat, että ei ole ongelmaa siinä, että ihmiset menevät tähän tällaisiin laitteisiin, jotka perustuvat takaisinotelijärjestelmään. Ei tarvita pelkästään normaaleja matkustajia, vaan myös henkilökuntia, jotka ovat töissä lentoasemilla, joiden täytyy monestikin mennä turvaskannereen läpi päivässä. Kun otetaan nämä kaikki asiat huomioon, niin voimme tehdä järkevän johtopäätöksen, kuten esittelijä sanoi. Niin tarkistuksia tulee, me ehkäpä jätämme pari mekin Toivottavasti komissio kuuntelee, valtiot kuuntelevat ja sitten pääsemme tyydyttävään lopputulokseen. Kiitoksia. Merci beaucoup, Chris. Kiitoksia. Sitten Chris. Um, first of all, can... Kiitos eh, puheenjohtaja. Puhuisin eh, Uchisin puolesta, joka on meidän varjoesittelijämme ja hän istuu tänään liikennevaliokunnassa. Mutta hän, hänen nimissään hän pitää mietintää hyvänä ja hän tulee tekemään muutamia tarkistuksia hän on samaa mieltä siitä, että näitä läpivalaisuuskannereita ei voida pitää täysin harmittomina. Nyt puhun omissa nimissäni. Tämä on minulle uusi aihe. Ja nämä ehdotukset täällä herättävät tiettyjä kysymyksiä. Kuten kuulemme Jackie Fosterilla, Isossa Britanniassa nämä läpivalaisusskannerit on otettu käyttöön ja siinä on tiettyjä huolenaiheita terveysnäkemyksistä, mutta niin on ollut myös äh, matkapuhelimista ja muista. Jos me katselemme aina näitä terveysriskejä, niin kukaan meistä ei ajaisi enää. Me tiedämme, että autot äh, tappavat ihmisiä vuosittain, joten sitten poistetaan autot. Meidän täytyy vain todeta, että teknologia vain sen vuoksi, että se on uutta, niin sen ei tarvitse sen vuoksi aiheuttaa kauheita vaikutuksia kansalaisiin. Isossa Britanniassa ja muualla, jossa tämä teknologia on otettu käyttöön, jos tämä jotain vahingoittaa, niin silloin valmistajat, ehkä hallitukset ja lentokentät äh, joutuvat äh, heidät haastamaan uudelleen ja uudelleen ja uudelleen oikeuteen. Ja tämä on varmasti ollut aikamoinen kannustin niille, jotka ovat olleet tässä mukana, huolehtimaan siitä, että nämä laitteet eivät ole vahingollisia koska jos tämä mahdollisesti aiheuttaa ongelmia, niin silloin niitä ei saa enää käyttää ja niiden kehittely on maksanut paljon. Näissä ehdotuksissa viitataan erilaisiin teknologioihin. Minä en tiedä mitään eroja niiden kesken, enkä minä tiedä, mitä niiden käyttöjen seuraamukset ovat. Mutta se, mistä olen varma, on se, että me, parlamentin tehtävä ei ole lähteä tässä näitä teknologioita määrittelemään, ehkäpä asettaa standardit mahdollisille terveysriskeille. Ja ehkäpä komissio voisi kertoa, miten nämä standardit asetetaan. Asetetaanko ne kansallisella tasolla, Euroopan tasolla? Onko mitään aktiivisia ehdotuksia liittyen näihin skannereihin, kuka on lupaviranomainen, mikäli tässä nyt on lupaviranomaista näillä materiaaleilla, koska jotain säteilyähän tässä on. En nyt oikein ymmärrä esittelijän ehdotuksesta, kuka tässä, kenen tässä pitäisi toimia, mihinkä toimi tässä pitäisi ryhtyä. Kohdassa kolme sanotaan, että pitäisi välttää, meidän pitäisi välttää tätä tekniikkaa. Ketkä ovat me? Onko tässä kysymys jostain Euroopan laajuisesta välttämisestä, kieltämisestä? Mitä tässä pyydetään? Kuka? Mistä? Eikö olisi parempi pyytää eurooppalaista rahoitusta tämän laitteiston tutkimiseen? Eli tässä on tällainen yleinen huolenaihe jostain teknologiasta, mutta ei toisesta. Niinkä, mistä tässä nyt oikein äänestetään? on niin kuin vain ihan kuin ähm, joukko äijä ja äh, akkoja istuu pubissa sunnuntai-iltana monen rinkin jälkeen äh, narisemassa siitä, että ei ole kiva juttu. Minusta tässä pitäisi olla objektiivinen. Tietoisena siitä, että minä olen kulkenut näiden skandaleiden läpi parin kuukauden ajan jo, omalla paikallisella lentokentälläni. Ei tarkoita sitä, etteikö minulla olisi tehty ruumintarkastusta. No itse asiassa se, minusta on ihan mukavaa, että nämä koneet hoitavat homman ja kyllä tässä nyt on jotain etujakin tämän bodyscannerin käytön suhteen. Senkin lisäksi, että tällä voidaan välttää terrorismia. Kiitos ja odotan komission vastauksia. Merci Chris. Kiitoksia Chris. Sitten Sabine Wills. Ja, vielen Dank. Ich frage mich, ob die Bodyscanner... Kiitoksia. Mietin tässä, että tuovatko nämä turvaskannerit enemmän turvallisuutta. Nehän voivat saada selville vain se, mitä on tässä pintakerroksessa, ei mitään mikä on ruumiin sisällä tai välittämisessä sen läheisyydessä. Nämä alushousuattentaattorit, niitähän nämä skannerit eivät olisi saaneet kiinni, kun sitä oli räjähteitä sellaisessa ruumiisessa, jota en nyt halua nimetä. Se, joka haluaa räjähteitä mihin hintaan tahansa, tuoda lentokoneeseen, sitä ei turvallisuuskannalta saa kiinni. Sitten toinen kysymys, suojelu, siitä on jo puhuttu. Jos tässä voi säteilyannos kasvaa ja aktiivisissa millimetrialtojärjestelmissä säteilyä tulee samalla verran kuin mikroaltouuneissa ja käsipuhelimissa, matkapuhelimissa komissio sanoo, että tästä on jo puhuttu ja selvityksissä ei olisi tullut terveysvaikutuksia esiin. Tämä on niin kuin kännyköissä Sitten on että miten sitten lapsilla ja raskaana olevilla on, mutta myöskin henkilökunnalla, jotka ovat aina usein laitteiden läheisyydessä. Tietosuoja, yksityisen suoja ovat myöskin tärkeitä. Niiden henkilöosalta, joita tarkistetaan, käytäntö osoittanut, että tietosuoja ei voida henkilötietojen siellä voi taata sataprosenttisesti ja henkilökunta voi saada käyttöönsä merkityisiä kuvia. Sitten katetrit proteesit, tällaiset asiat voivat tulla julkisiksi. Jos lapset eivät pysty olemaan paikoillaan tarpeeksi pitkään, niin kuin lasten, usein lasten kohdalla usein on, niin sitten lapsi täytyy käsin tutkia ja tästä voi aiheutua pelkoa lapsille. Olen sitä mieltä, että lentäminen ei koskaan voi olla sataprosenttisesti turvallista, ei mikään muukaan liikennemuoto, ja silti niitä käytetään. Italiassa turvaskannerit ovat jo poistetut, siellä on enemmän käsitarkastelua kuin aiemmin, jonot ovat pidentyneet, absoluuttinen turvallisuus ei ole mahdollista, ja sen vuoksi hylkää nämä turvaskannerit. Merci beaucoup, Jolanda Hibner. Kiitoksia sitten Jolanda Hibner. Dziękuję bardzo. Mm, wszyscy się zgadzamy. Kiitoksia. Me kaikki sitä mieltä, että skannereiden tulon piti lisätä turvallisuutta ilmailussa. Kuitenkin täytyy harkita sitä, että miten, missä määrin turvallisuus liikkuvuudessa voi aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia, jos tällaisia laitteita tuodaan käyttöön, joilla on uhka terveydelle, jopa elämälle, hengelle joidenkin ihmisten osalta, koska täytyy muistaa, etteivät kaikki ihmiset ole täysin terveitä. Jotkut henkilöt ovat käyneet läpi leikkauksen, ehkä toisessa maassa palaa kotimaahansa, sitten on erilaisia laitteita, sydämen tahdistimia, sellaisia laitteita, että, joiden toiminta voi häiriötyä siitä, että menee tällaisen skannerin läpi. Sen vuoksi täytyy ottaa huomioon, että keskustelu ei koske pelkästään sitä, että vaihdamme tässä mielipiteitä, vaan tässä on hyvin vakava ongelma monille matkustajille äidit, pienten lasten kanssa, raskan äidit, ovat myöskin alttiina säteilylle. Emme voi olettaa, että raskan nainen saisi säteilyä vain kerran ja ettei olisi mitään vaikutuksia. Emme voi kertoa, mitkä ovat tulevalle lapselle vaikutukset. Eli kumulatiivinen vaikutus niiden kohdalla, jotka matkustavat useammin. Se voi olla hyvin haitallinen. Se voi tuoda esiin sairauksia, joista emme tiedä tällä hetkellä, koska kukaan ei ole kertonut meille, että miten voidaan taata turvallisuus terveyden osalta. Tiedetään, että tällä hetkellä terroristit käyttävät useampia metodeita ja tässä olen samaa mieltä kollegan kanssa, joka sanoi, että meidän täytyy ennen kaikkea olla tilanteessa, jossa meillä on hyvä tiedustelutoiminta, koska terroristit eivät ole aina kanssamatkustajia. Viimeiset tiedot, jotka tulivat, niin niistä osoittautui, että päästettiin koneeseen eh, rahti, rahtia ja on päästetty matkustajan matkatavarakoneeseen ilman matkustajaa emme voi olettaa, että terroristit eivät käyttäisi monia metodia, mutta ei se tarkoita, että meidän täytyy äh, turvata sellaisiin metodeihin, joilla on negatiivisia vaikutuksia meidän terveytemme. Tässä halutaan, tässä on muistutettu siitä, että on myöskin ollut oikeusjuttuja suurista vahingonkorvauksista, ja sitten meidän täytyy miettiä, että kuka on tämän aiheuttanut, että emme itse päättäneet, että ehkä liian nopeasti, no en sano, että ihan varmasti, koska voi osoittautua, että me osoittautui hyvin tehokkaaksi, mutta tällä hetkellä meillä ei ole vastausta siihen, että kun otetaan turvaskannerit käyttöön, niin ovatko ne todellakin turvallisia terveytemme ja hengemme kannalta? Merci de cette intervention, Kiitoksia sitten, eh, Kiitos, eh, puheenjohtaja. Olen samaa mieltä kollegoiden kanssa, jotka ovat eh, huolissaan aiheesta. Kuten edustaja Vilskin sanoi, emme voi jatkaa näin. on seuraavan kerran, kun on joku terroristihyökkäys, joku on tahtosti löytää keinon päästä kaikkien turvallisuustarkastusten läpi ja uhkaa ihmisten elämiä. Meidän täytyy puhua uudesta teknologiasta, emmekä me kuitenkaan tule olemaan menestyksekkäitä. Emme me kykene tätä uhkaa lopettamaan. Minusta tämä toimenpide ei ole suhteessa tilanteeseen ja kun en tiedä mikä näiden skannereiden terveysvaikutus on, olin huolissani kun luin niistä. Ja niitä käytetään joissain Euroopan maissa. Siitä meidän pitäisi nyt puhua. Miten jotkut Euroopan maat voivat käyttää tällaisia toimia lentokentillä? ja jota Euroopan kansalaiset, jotka asuvat siinä maassa, joutuvat käyttämään. Tässä on kysymys kansanterveydestä. Tästä meidän pitäisi puhua ennen kuin edes puhumme siitä, että tätä toimenpidettä laajennetaan. Eh, fru. Kiitos, eh, puheenjohtaja. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa näistä ongelmista, jotka liittyvät näihin aktiivisiin kameroihin. On myös tällaisia passiivisia millimetrikameroita, jotka vain rekisteröivät äh, vartalon äh, säteilyn. Ne antavat äh, kuvan, joka on vähemmän intiimi ja se ei vaikuta terveyteen, koska se vain passiivisesti rekisteröi vartalon kropan lähettämät aallot tunnistaa metallit, pulverit ja vastaavat. Ongelma on kuitenkin se, että tämä laite on hitaampi. Tässäkin on tekniikkaa, jolla voidaan välttää se, voidaan eh, piilottaa tämä jokin esine johonkin tiettyyn paikkaan niin, että se ei näy, joten ei tämäkään laite ole täysin varma. Me olemme tässä joutumassa umpikujaan, käytimme mitä laitetta tahansa. Mutta en hyväksy mitään tällaisia aktiivisia skannereita, oli nyt kysymys röntgenistä tai millimetrikäytöstä. Ne eivät ole hyväksyttäviä. Tässä on kysymys integriteetin loukkaamisesta, mutta myös potentiaalisesta terveysriskistä niille, jotka joutuvat usein kulkemaan näiden lävitse. Ainoa tekniikka, joka olisi mahdollinen, on tämä passiivinen skanneri. Henkilökohtaisesti olen kuitenkin sitä mieltä, että tämäkin on umpikuja ei ole mitään mahdollisuutta pysäyttää sitä ihmistä, joka haluaa lentokoneen räjäyttää. Niin kauan kuin meillä on tax-free-kauppoja, riittää, että ottaa mukaan tällaisen koktailin erilaisia lääkkeitä ja, ja sitten valmistaa lentokentällä turvallisuustarkastuksen jälkeen pommin sekoittamalla sitä tax-free-kaupan tuotteisiin. Ei se ole vaikeaa. Niin kauan kuin meillä on tax-free-kauppa, joka sisältää raaka-aineita, joilla voi valmistaa pommin, kunhan on mukana erilaisia lääkkeitä, niin ei meillä ole mitään turvallista turvallisuutta. Eli jos me haluamme ottaa turvallisuusasiat vakavasti, meidän täytyy kieltää tax-free-tuotteet Taikka esimerkiksi niin, että tax-free-tuotteet saisi vasta tuloaulassa. Minä en ole koskaan ymmärtänyt sitä, että tuotteita suurista yrityksistä, joita on saatavilla koko maailmassa, että niitä lennätetään mukana ympäri mantereitten. En ole koskaan ymmärtänyt tätä. Paljon parempi, jos nyt halutaan pitää kiinni tax-free-myynnistä, olisi, että tuotteet saa vasta sitten kotikentällään. Mutta joka tapauksessa se, jos haluaa jotakin salakuljettaa pieniä määriä kropassansa, se on mahdollista. Mutta jos me haluamme ottaa turvallisuuden vakavissamme, niin silloin me lopetamme tax-free-myynnin. Toisekseen, muistaakseni Jacqueline Foster sanoi, että on tiedustelupalvelun tehtävä ratkaista, ketkä ovat potentiaalisia terroristeja – minä uskon, että se on paljon tehokkaampi keino löytää nämä ongelmat kuin että skannataan joka ikinen lentävä ihminen. Ja vaikka nämä skannerit otettaisiin käyttöön ja vaikka terroristit eh, sitten eh, eivät löytäisi vaihtoehtoisia eh, mahdollisuuksia, niin kyllähän silloin kuitenkin tilanne on sellainen, että on metroasemat, juna-asemat, laivat, me vain siirrämme ongelman muualle ellei sitten järjestetä skannausta joka kerta, kun astuu talosta ulos tai joka kerta, kun menee metroon, bussiin, junaan. Me joudumme ihan kohtuuttomaan tilanteeseen ja valvonta yhteiskunnasta tulee totaalinen. On paras tapa taistella terrorismia vastaan on se, että avaamme yhteiskunnan, emmekä sulje sitä niin, että ihmiset epäilevät toisiaan ja lukkiutuvat sisään. Minä en pidä tätä te- ehdotusta äh, tehokkaana. Se on tehoton, se on kallis. Ja haluaisin, että äh, komissio äh, tutkisi kaikki terroristilainsäädännön ja arvioisi sen perusteella, mikä on tehokasta, mikä otetaan pois ja mikä korvataan muilla toimenpiteillä, koska jossakin kohtaan on sanottava ei. Integriteetti täytyy ylläpitää, avoin yhteiskunta täytyy ylläpitää. Tämä on kallis, tehoton ja integriteettiin puuttuva toimenpide ja hylkään ja tuomitsen sen täysin. Ines Ayalasen. Kiitoksia sitten Ines Ayalasen. Gracias, señora presidenta. Gracias por su... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kärsivällisyydestä. Olin äänestämässä tuolla matkailuvaliokunnassa. Turvaskannereiden osalta kaikkein keskeisen näkökohta asiantuntijoidenkin mukaan on turvallisuuden lisääntyminen alalla, jossa turvallisuus on aivan keskeinen niin, että toiminta voidaan jatkaa, että voidaan kunnioittaa oikeutta liikkumiseen lentomatkustajille. Sitten kun on otettu esille turvaskennereitä, niin siihen on liittynyt tämä turvallisuusnäkökohta, mutta myös mukavuuden lisääntyminen turvatarkastuksissa verrattuna nykytilanteeseen usein. Tällainen käsin kopelointihan on nyt nykypäivää, joten tämä on tilanne, jossa tekniikan kautta voimme parantaa näitä molempia näkökohtia. Jos tämä on mahdollista, niin meidän olisi se huomioitava, aivan kuten huomioimme muitakin eh, teknologioita, jotta turvallisuutta ja mukavuutta voidaan lisätä, mutta tietenkin tietystä olosuhteista ja ehdoista on pidettävä kiinni ja tämän parlamentin on niitä erityisesti korostettava. Terveys on yksi tärkeä näkökohta. Olemme täällä kuulleet asiantuntijoita ja on käynyt ilmi, että ainakin joitakin kysymysmerkkejä on vielä – olemassa liittyen näihin tekniikoihin. Joissakin tapauksissa asiantuntijat eivät ole aivan sataprosenttisesti osanneet selvittää, millä tavalla tietty tekniikka voi vaikuttaa ensinnäkin työntekijöiden terveyteen, hen- eh, lentokenttähenkilökunnan ja lentokoneiden henkilökunnan turvallisuuteen, terveyteen, siis henkilöihin, jotka käyttävät näitä sitten joka päivä ja toisaalta millä tavalla se voi vaikuttaa matkustajien, jotka hyvin usein äh, joutuvat äh, lentämään. Ja nyt vielä kyseessä olisi hyvin edistyksellinen ja kallis tekniikka ja näin ollen meidän pitäisi saada vaatia, että turvallisuus on taattu ja usein matkustavat äh, matkustavien ja työntekijöiden terveyskin taataan. Yksityisyydestä minä olen Hampurissa kulkenut näistä skannereista. Minulla ei ollut mitään vaihtoehtoja, että minulta ei kysytty, haluatteko mennä tuon skannerin läpi, vaan olin siellä jo Hampurissa ja uskon, että osittain yksityisyyden suoja kyllä taataan, mutta tietenkin kun kuvia on olemassa, niin niin kuin Yhdysvalloissakin on nähty näinä päivinä, ei, ollut, ei ollut, ole ollut aivan täyttä varmuutta, onko yksityisyys turvattu, mutta Minun mielestäni tämä on kuitenkin hieman toissijainen asia. Sitten kustannustehokkuudesta. Sekin on otettava huomioon. Kyseessä on erittäin kallis tekniikka. Parlamentti ehdottaa nyt mahdollista pakollista käyttöä ja minkä tyyppisillä lentokentillä sitä olisi käytettävä, tämä on otettava huomioon. Mutta joka tapauksessa terveysnäkökohdat on keskeisiä ja tässä vaiheessa on vielä epäilyksiä. Näin kyllä, että valmistelija on tässä asettanut tekniikat arvojärjestykseen. Onnittelen häntä siitä ja minusta tämä on aivan järkeää. Kiitoksia. Just very brief. Kiitoksia lyhyesti Chris Davis. About health. Can I just... Ihan lyhykäisesti kaikki nämä terveyshuolena, että minä menen tämän skannerin lävitse joka viikko, enkä ole vielä kuollut. Ei tässä ainakaan välittömästi kuole mutta pyytäisin, että komissio vastaisi tähän terveysnäkökulmaan. Mitä todisteita on siitä, että läpivalaisuskanneri ihmiset äh, vaikuttavat ihmisterveyteen. Monsieur Pirillo. Herra Pirillo. Io intanto mi complimento con eh, collega Rivellini per... Eh, Haluaisin onnitella Rivellinia hänen esityksestään. Siinä käsitellään kysymyksiä, joista joitakin olisi todella syvennettävä tämänkin keskustelun pohjalta, mitä täällä on käyty. Me haluaisimme, että lentokentät olisivat turvallisempia. Haluaisimme, että valvontaho ja tarkastukset olisivat nopeampia ja helpompia, niin että voitaisiin välttää, kuten viime viikolla meidät tarkastettiin Budapestissa ja sitten vielä uudelleen Italiassa, koska tarkastukset eivät olleet kuulemma tarpeeksi turvallisia ja varmoja. Terveysongelmia tässä on. Minä uskon, että emme voi ottaa käyttöön välinettä, josta aiheutuu ongelmia. Näin ollen on oltava varmuus siitä, että nämä tarkistukset ei, ovat turvallisia henkilöille, joilla on jotakin ongelmia ja ne, niillä turvataan terveys. Keskustelu on ollut täällä vilkasta. Kaikkia meitä kiinnostaa, että asia hoidetaan, koska olemme kaikki matkustajia. En haluaisi siis eh, höllentää otetta tämän mekanismin osalta ja pyydän, että Rivelliini pitää pintansa ja pyytää tukea mahdollisimman laajasti. Kiitoksia puheenvuoroon Rova Fosterille. Minuutti. Um, it's just a comment if I may to my good... Kiitoksia se puheenvuoron ollen. Kommentti hyvälle kollegalle Davisille. Ei tässä pitäisi kikatella näille asioille. Se, mitä yritämme tehdä, on laittaa asiat suhteisiinsa. Olen ollut 20 vuotta alalla, joten olen saanut tietoa turvallisuudesta ja siihen liittyvistä asioista. Olen viimeinen henkilö, joka tässä salissa ottaisi tämän kevyesti, mutta samaan aikaan olen yksi niistä, joka sanoo, että tuemme lisävälinettä terrorismitorjunnassa. Hyväksymme sen. Ihmiset sen hyväksyvät. Mutta se, mitä me sanomme, on se, että on tekniikkaa olemassa. Tiedämme, että sitä on ollut käytössä, joka on vähemmän haitallista kuin joku käytössä oleva tekniikka. Se on fakta, tästä puhumme. Emme myöskään sano, että komission täytyy olla se elin, joka määrää, mitä tekniikkaa käyttää. Se on niille hyvin vaikea tehdä. He yrittävät saada puitteet aikaan, jotka toimivat kautta e jotta saada lähentymistä aikaan. Ja viimeinen pointti. Ei mennä tur- et mene turvaskannerin läpi joka viikko itse asiassa. Turvaskanneria käytetään siis eh, satunnaisesti, kukaan menee joka matkalla läpi. Me yritämme sanoa sitä, että henkilökunta on tässä tärkeässä osassa. Niin jos voisi lopettaa puheenjohtaja emme tiedä, onko vaikutusta. Koska jos on mennyt kahden kuukauden jonkun skannerin läpi, katson pitkän aikavälin vaikutuksia. En lietso tässä pelkoa, haluamme käydä rationaalista keskustelua. Jotenkin asioita täytyy tehdä, mutta yritetään tehdä se pragmaattisella tavalla. Käytetään parasta tekniikkaa, joka on saatavilla, ja muita välineitä, tiedustella ja kaikki muu, jotta päätään sitä järkevään lopputulokseen, jotta voidaan suojella kansalaisia Euroopassa. Ja tehdään nyt se nyt aikuisella tavalla. Kiitoksia. Seuraavaksi annan puheenvuoron Filip Cornelisi, Cornelisille komissiosta kolme tai neljä minuuttia. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam Chair. And, um... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission nimissä edustaja Rivelliniä hänen mietintöluonnoksestaan lausuntoluonnoksestaan, joka on hyvin konkreettinen ja ottaa esille oikeat asiat. Tämä auttaa meitä edelleen työssämme. Kiitän myös muita jäseniä tämän aamun keskustelusta. Haluaisin kertoa teille, että tällä hetkellä teemme vaikutusten arviointia mahdollisesta läpivalaisuskannereiden käytöstä EUn lentokentillä. Käynnistimme tämän vaikutusten arvioinnin pari kuukautta sitten ja toivomme voivamme viedä sen loppuun nyt muutaman viikon aikana. Joten minulla on hyvä olla tämän valiokunnan mielipiteestä jo tällainen ennakkotieto. Me olemme tässä katsoneet sosiaalista, ympäristöllistä ja taloudellista vaikutusta. Sosiaalinen vaikutus tulee olemaan erityisen tärkeä sisältäen myös vaikutukset perusoikeuksiin ja vaikutukset terveyteen. Ja me tulemme käyttämään hyvin suuren osan tästä vaikutusten arvioinnista nimenomaan terveysnäkökulmille. Haluaisin myös sanoa, että ikävä kyllä ei ole olemassa mitään täydellisiä laitteita tällä hetkellä lentoturvallisuustarpeisiin. Kaikki menetelmät ja teknologiat sisältävät myös epäkohtia, joskus turvallisuusnäkökulmista, joskus niin, että ne ovat epämukavia matkustajille, mutta niin kauan kun kuitenkin siviiliilmailussa on uhkia ja tuntuu siltä, että me tarvitsemme suojelutoimia, niin yritämme löytää parhaan mahdollisen ratkaisun tällaisiin matkustajien ja henkilökunnan valvontaan. Me tarvitsemme tarpeeksi turvallisuutta, mutta myös parhaat mahdollisen kunnioituksen esimerkiksi perusoikeuksia kohtaan. Mitä tulee terveyskysymykseen, siitä vielä muutama sananen. Meidän vaikutuksen arvioinnissamme me teemme, kuten esittelijäkin, eron tämän näiden eri teknologioiden kesken. Tällä hetkellä voin sanoa, että mitä tulee millimetriaaltojärjestelmään, niin onneksi molemmissa tapauksissa voimme jo luottaa EUn olemassa olevaan lainsäädäntöön ja kokemuksiin. Millimetriaaltojärjestelmä on samanlainen kuin mikroaaltouuneissa, kännyköissä – ja tässä ei ole mitään tällaista kumulatiivista vaikutusta ionisoimattomassa säteilyssä. Joten äh, niin kauan kuin tämän säteilyn äh, intensiteetti ei ole liian korkea, niin tässä ei pitäisi olla mitään terveysongelmia, kun äh, kuljetaan tällaisen läpivalaisuskannerin lävitse. Näin asiantuntijat ovat sanoneet. Mitä tulee sitten tähän ionisoivaan säteilyyn, siinäkin meillä on jo olemassa Euratom-sopimuksen lainsäädäntö, jossa on kysymys altistumisesta ionisoivalle säteilylle. Nämä läpivalaisuuskannerit eivät varmastikaan ole viimeinen asia, missä tätä sovelletaan, mutta joka tapauksessa olemassa oleva lainsäädäntö on kolminaista. Ensinnäkin ionisoivan äh, äh, järjestelmän käyttö äh, muuhun kuin lääketieteelliseen käyttöön täytyy olla sellaista, että se on eduksi yksilölle ja yhteiskunnalle ja kuitenkin niin, että siinä ei aiheudu minkäännäköistä terveydelle vaarallista tilannetta ja tässä on tehtävä ratkaisut tapauskohtaiseksi. Toisekseen on varmistettava, että nämä säteilyannokset ovat niin alhaiset kuin mahdollista ottaen huomioon sosiaaliset ja taloudelliset näkökulmat. Ja kolmanneksi säteily täytyy rajata sillä tavalla, että kukaan ei saa laillisesti asetettujen rajojen ylittäviä annoksia. Jäsenvaltioiden on saatava tällainen Jäsenvaltiot ovat vastuussa. Jäsenvaltioissa täytyy olla tällainen säteilyviranomainen, joka arvioi näitä säteilyannoksia ja olosuhteita, jotka liittyvät näihin laitteistoihin. Eli tämä on se, mitä tällä hetkellä voin kertoa teille vaikutusten arviointitutkimuksemme tilanteesta. Siis se ei vielä ole valmis, mutta se viedään päätökseen tulevina viikkoina ja siinä vaiheessa voimme palata tähän asiaan, mikäli haluatte. Kiitos. Anna Roma Grosbach, yksi minuutti. Kiitos äh, puheenjohtaja. Ihan lyhykäisesti. Olin Schipholissa äh, liikennevaliokunnan kanssa katsomassa näitä millimetriaaltoskannereita. Siellä on viiden vuoden kokemukset, päivittäiset kokemukset näistä skannereista, siis Schipholissa. Siellä on paljon äh, työntekijöitä, jotka kulkevat tämän järjestyksen lävitse useita kertoja päivittäin. Nämä ihmiset öö, ovat äh, ne jotka käyttävät kaikkein eniten näitä skannereita. Ja jos viiden vuoden jälkeen ei ole minkään näköisiä terveysongelmia nähtävissä näistä eh, ihmisistä, jotka kulkevat monta kertaa päivittäin näiden skannereiden lävitse. Joten tulen siis eh, nyt eh, liikennevaliokunnasta, mutta minä olen ollut Schipholissa ja nähnyt, mitä siellä tehdään ja kuinka siellä toimitaan. Kiitos. Schlitter pour 30 secondes. Slyter, 30 sekuntia. Last for written answer. Why? Jos ei ole sulle kysymykselle vapaa aikaa, niin sitten haluan kirjallisen vastauksen. Miksi ei lähdetä keskustelun uhkista muille liikennemuodoille ja mikä on netto, kirja, voitto tässä? Mutta kirjallinen vastaus siis. pour une euh, réponse, monsieur le rapporteur, pour un rapport qui visiblement... No niin, valmistelija voi vastata, että tämä kesku- herätti suurta keskustelua kollegoiden keskuudessa. Voimme olla siitä vain iloisia. Grazie, presidente. Io... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron tähän esityksen kiinnitetty paljon huomiota. Me olemme tänne valittuja poliitikkoja. Meidän velvollisuutenamme on säätää lainsäädäntöä niin, että tasapainoisesti voisimme hyväksyä sääntelyä, jolla puolustetaan kansalaisten kaikkia oikeuksia. Tässä tapauksessa oikeuksia on paljon. On oikeus terveyteen tietenkin, eikä se koske ainoastaan röntgensäteitä tai skannerin läpikulkemista kansalaisilla, jotka joutuvat matkustamaan ja psykologisesti haluavat että hänet turvataan uudella tekniikalla. Kyseessä on myös kansalaisen psykologisen turvallisuuden oikeuden turvaaminen. Sitten oikeus liikkumiseen, oikeus turvallisuuteen. Me, meillä lainsäätäjänä on velvollisuus ottaa tasapuolisesti huomioon kaikki nämä näkökohdat ja pyrkiä antamaan sääntelyä, joka olisi tasapainoista. Tällä haluaisin vastata myös kollegalle, joka kysyi, että mitä olemme tekemässä, mistä olemme äänestämässä. Minä olen nyt vaatimattomasti tehnyt tiettyjä ehdotuksia, joiden kautta ehdotan tiukasti ainoastaan sitä, että röntgensäteet suljettaisiin pois. Tämä on täsmennetty esityksessä, niin se ei ole sopiva tekniikka ja se aiheuttaa vahinkoa terveydelle. Olen aivan samalla linjalla komission edustajan kanssa. Meidän pitäisi pyrkiä siihen, että saisimme kaikki oikeudet tasapainoon ja saisimme aikaan säännöksiä, jotka, jos otetaan huomioon uusien tekniikka, lainsäädäntöön olisi otettava mukaan paras käytettävissä oleva tekniikka. Tietenkin eh, sitten tekstejä on päivitettävä tilanteen kehittyessä. Haluaisin vielä lopuksi muistuttaa teitä filosofista, joka puolusti perinteitä ja sanoi kerran, että modernius on kuin miekka, jos siihen tarttuu väärästä päästä. Se satuttaa ja aiheuttaa haavoja, mutta jos siihen tarttuu oikeasta päästä, niin se on erittäin tehokas ase. Meidän olisi nyt tasapainoisesti osattava käyttää modernia, uutta tekniikkaa ja tartuttava miekkaan sen oikeasta päästä. Kiitoksia. Kiitoksia. Muistutan teille, että tarkistusten eh, jättämisen määräaika on eh, jo 12. Äänestämme 26. tammikuuta ja, eh, ja, ja täysistuntoon mennään sitten toukokuussa 2011. Sitten menemme seuraavaan asiaan. Se on tärkeä asia, koska kyseessä on EUn proteiinivaje. Mistä ratkaisu pitkäaikaiseen vanhan ongelmaan? on puheenvuoron ensimmäisenä. Mitäs tällä nyt tapahtuu? passe donc euh, la, le, mm, la parole d'abord à notre rapport. Annan euh, puheenvuoron valmistelija Xaba Sandor Tabajille. Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Itse asiassa kyseessä on Euroopalle valtava haaste. Euroopan on nyt tehtävä valinta sen välillä, lisätäänkö valkuaisrehun määrän tuotantoa vai tuodaanko lihaa ulkopuolelta. meidän on ottava, otettava huomioon monia terveyteen ja ympäristöön liittyviä näkökohtia tässä asiassa juuri tällä hetkellä Eurooppa on yhä enemmän joutunut kansainvälisen markkinoiden ar- armoille, koska valkuaiskasveja on tuotava yhä suurempia määriä. Tämän samalla Kiinan kysyntä on noussut maailman markkinoilla. Kiina on merkittävä kilpailija, kun ollaan tuolla rehu markkinoilta valkuaiskasveja ostamassa. Ympäristön suojelullisesti on tehtävä ero eläinperäisten valkuaisaineiden ja kasvivalkuaisen välillä. Eläinvalkuaisen osalta Dagmar Rothberent on tämän asian asiantuntija ja hän tiedämme erittäin hyvin, että hunnon lehmän taudin myötä, kun vuonna 1996 otettiin käyttöön täydellinen eläinvalkuaisrehun käyttökielto. Tästä on tullut tabu asia ja se on edelleen voimassa. Eläinvalkuaisilla on muille kuin märehtiöille toisenlaiset vaikutukset. Mitä tässä voitaisiin tehdä? Eslinin mietinnössä ei katsota tätä tilannetta, mitä siis olisi tehtävä muiden kuin märehtiöiden osalta ja mikä meidän kantamme pitäisi olla tulevaisuudessa. Minä olen vaikuttunut siitä, että meidän olisi pyydettävä komissiota laatimaan tutkimus, toteuttamaan tutkimus, joka koskee muita kuin märehtiöitä jossa tutkittaisiin, voitaisiinko niitä ruokkia eläinvalkoisille ja millaisia mahdollisia terveysvaikutuksia siitä voisi olla. Saattepa nähdä, että, että on olemassa hyvin vähän vaihtoehtoja, jos ajatellaan kasvivalkuaisen pohjaista rehua. Siinä on taloudellisia ja ilmastollisia syitä. Taloudellisista syistä on valtavia eroja eri vilja kasvien viljelyssä. Anna tässä yhden esimerkin omassa maassani Unkarissa esimerkiksi, jos joku haluaa viljellä sojaa tai muita kasveja eläinrehua varten. Hän ei tienaa siitä yhtään mitään. Sen sijaan, jos hän viljelee viljakasveja, hän tienaa 600 euroa hehtaarilta. En voi oikein ajatella, että olisi YMP, jossa annetaan 600 euroa enemmän viljelijöille, jos he viljelevät valkuaiskasveja. Ranskassa on muita tilanteita. Tiedämme erittäin hyvin, että eriyttämisen takia on erittäin vaikea saada kohdennettua tukea. Uskon, että ympäristön kannalta olisi hyvin tärkeää että tuotettaisiin kasvivalkuaista. Az nem fehérje növény. A kukorica nem fehérje. Soija ei ole valkuaiskasvi. Eli tämä määrittely on tärkeä, mutta nämä sivutuotteet, niillä on, niissä on suuria valkuaiskeskittymiä. Eli pidoisuuksia olisi hyvä, jos tiettyjä valkuaiskasveja viljeltäisiin. Ne imevät typpeä ilmasta, kasvihuonekaasuja, absorboivat. Ja sitten ei tarvitse turvautua niin paljon keinotekoisiin rehuihin, eh, tai anteeksi lannoitteisiin. Nämä ovat tärkeitä ympäristötekijöitä. Mutta täytyy lisätä myös se, että ne eivät ratkaise ongelmaa, että EU-ssa puuttuu valkuaiskasveja. Tässä on todellisia ongelmia olemassa. Suuri näistä kasveista on geeniteknisesti muunneltuja ja tämä asia täytyy ottaa huomioon. Kymmenes osa valkuaistarpeistamme Äh, anteeksi, äh, viljakasveista tulee kymmenesosa ulko mailta. Neljäsosa valkoaskasta voidaan kuitenkin tuottaa vain itse ja loput äh, ulkomailta. Kaksi kolmasosaa niistä on geenimuunnettuja. Ja vieläkin shokeeraavampaa. Nykyään käytetyt, käytetty käytetyt sekamuodot ovat 50-60 prosenttisesti geneettisesti muokattuja osia, ainesosia. Tähän liittyy siis paljon terveydellisiä ja ympäristöpoliittisia ongelmia esiin. Sen vuoksi suosittelen, että YMPn uudistamisessa – pyritään tukemaan valkoiskasveja ihan tarkoituksella. Tuontia täytyy valvoa tarkemmin kasveissa, koska siihen liittyy suuria riskejä. Asia ei ole tähän mennessä vielä ratkaistu tarpeeksi. Monet ovat GMOita vastaan mutta samaan aikaan en ajattele ollenkaan, että 90 prosenttia soijasta, jota tuodaan, on geenimuunneltua tai että valkuaiskasvit, joita nämä rehuna eläimille, ovat 80 prosenttisesti koostuvat geenimuunnelluista ainesosista. Myös näitä asioita täytyy käsitellä. Ja lopuksi haluaisin kiinnittää huomioon seuraavaan. Ja tässä haluaisin pyytää tukena tässä asiassa. positiivinen vaikutus ympäristöön, jos viljellään valkuaiskasveja. Näistä puhuin jo kasvihuonekaasujen vähentäminen. Typpeä saadaan pois ilmasta. Mutta sitten lajien monimuotoisuus. Nyt emme tiedä, mikä tulevan YMPn vaikutus ympäristöön on. Esimerkiksi luonnon monimuotoisuus tai kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, niissä voidaan saada aikaan positiivinen vaikutus. Nämä ovat näitä perustavanlaatuisia asioita, joilla on perustavanlaatuinen merkitys ympäristövaliokunnalle. Ja ne olen tässä muotoillut tässä lausunnossa. Kiitos. Monsieur le, le rapporteur. Kiitoksia esittelijälle. Varjoesittelijänä haluaisin käyttää puheenvuoron, niin sekin haluaisin kiittää tästä kiinnostavasta lausunnosta ja joillekin kollegoille että tämä saattaa näyttää aika tekniseltä asialta, mutta se koskettaa monia aloja. Te otette esille elintarvike- turvallisuuden ja riippumattomuuden. Tämä on erittäin tärkeä haaste. Tähän liittyvät myös GM-organismit, joita korostitte laajasti. Haluaisin myös todeta, että tämä liittyy elintarvikemalliimme ja liialliseen lihan käyttöön, jolla saattaa olla yhteys liikalihavuuteen ja ylipainoon jäsenvaltiosta riippuen epidemiset suhteet ovat menevät 6-36 prosenttiin, on 160 miljoonaa ylipainoista Euroopassa. En mene tarkoita, että se johtuu lihasta, mutta tämä kuuluu tähän elintarvikemalliimme, joka on ongelma. Nythän puhumme soijasta, joka on tarkoitettu rehuun eikä ihmisten ravinnoksi. Edelleen tämä liha kysymys ja näin ollen soija kysymys vuoden, vuosien 90 ja 2007 välillä soijan viljely on kasvanut 5 prosentilla vuosittain, että, että hän liittyy myös mm, ilmastonmuutos mm, ja metsien katoaminen puolet elintarvikealasta mm, aiheutuvista hiilidioksidista tulee juuri tältä alalta 18 prosenttia vain liikenteestä. Tämä on todella tärkeä asia Envivaliokunnalle. Meitähän päivittäin työllistävät ilmastokysymykset. Metsien, metsäkato, 20 prosenttia hiilidioksidipäästöistä Argentiinassa viime vuosina yli miljoona hehtaaria on kaadettu sojaviljelyn takia 21 miljoonaa hehtaaria Brasiliassa, eli siis melkein Iso-Britannian pinta alan 54 prosenttia viljelyalasta, Argentiinassa neljä kertaa Alankomaiden pinta-ala. 40 prosenttia Amazonin metsästä tullaan tuhoamaan vuoteen 2050 mennessä johtuen juuri lähinnä soijaviljelyksien laajentumisesta. Emme siis voi puhua valkoisen kysymyksestä ottamatta huomioon globaalia kontekstia. Haluaisin kiittää valmistelijaa siitä, että hän muistutti meitä tästä asiasta. Sitten haluaisin vielä lyhyesti korostaa kahta asiaa. Omega-3 on kysymys, joka on vähän tärkeämpi suojassa olisi hiukan omega kolmasta. Tämä voi olla terveysongelma. Tämä on uusi ongelma. Me olemme puhuneet tänä aamuna todella paljon terveydestä. Glyfosaatit myös liittyvät GM-organismeihin esittelijä, että valmistelija puhui tästä ja olen tässä kanssanne aivan samoilla linjoilla. Halusin kiittää teitä ja lisätä nämä täydennykset. Nyt annan puheenvuoron Dagmar Rotberentille. Anna Rosbakki on myös pyytänyt puheenvuoroa. Dagmar, olkaa hyvä. Mm, Kun seuraa tätä keskustelua, niin tämä on varsinainen déjà vu kokemus Ensimmäiset intensiiviset keskustelut Euroopan parlamentissa ovat jo 13 vuoden takana, 15 vuoden aikana. Me olemme parlamentissa jo puhuneet BSEstä 97 ja sitten 98 yhdeksän oli BSCn seurantavaliokunta, jossa minä olin puheenjohtajana – ja me olemme hoitaneet tätä asiaa kauan ja käsitelleet sitä kauan. Ja uskoakseni minä tunnen tämän tematiikan aika hyvin. Me puhumme hyvin tärkeästä ongelmasta, ongelmasta, jonka me osittain itse olemme luoneet. Se meidän täytyy kyllä tässä myös myöntää. Edustaja Tabaji on laatinut eh, loistavan lausunnon maatalousvaliokunnalle ja meidän valiokuntamme ehkäpä tätä hieman muutettuna antaa näin hyvän lausunnon maatalousvaliokunnalle. Täytyy sanoa, että vastuuvaliokunnan esittelijä Hoisling on tehnyt todella hienon mietinnön, ja jos on mahdollista sitä parantaa, toki me teemme sen. Herra Tabaji on lausunnossaan hyvin selkeästi tuonut esiin ja hyvällä tavalla tuonut sen esiin sen, miten tämä ää, äh, proteiinisektori eläinrehussa äh, on kehittynyt. Eräs kollegani, vihreä edustaja, maanviljelijä, joka ikävä kyllä ei enää ole Euroopan parlamentissa, Friedrich eh, Greifetz Baringdorf, hyvin varhaisessa vaiheessa jo viittasi siihen, että tunteet eivät eh, välttämättä eh, luo hyvää politiikkaa. Eläinjauho ja eläinperäisten valkuaisten syöttäminen eläimille oli aika kuuma peruna ja herätti aika lailla tunteita täällä parlamentissa. Minä en oikeastaan koskaan ymmärtänyt. Ja kollegani Greifetsun Baringdorf ei liioin tätä ymmärtänyt. Ja jos nyt luen oikein Hoislingin mietintöä, niin hän on kohdassa seitsemän sitä mieltä, kuten myös Tabachi numerossaan kuusi, siitä, että meidän täytyy tarkastella vielä näitä eri valkuaislähteitä uudelleen. On totta, selvä. Olen samaa mieltä, että meidän täytyy pyrkiä kasvattamaan eh, valkuaiskasveja. Tätä täytyy tukea unionissa. Me emme saa olla riippuvaisia vain tuonnista, eh, koska silloin me voimme myös vaikuttaa laatuun. Enkä tarkoita tässä vain eh, geenimuunneltua tuotetta. minä olen aina sanonut, että ne, jotka kieltävät kieltävät äh, eläinperäisen äh, rehun syöttämisen, kantavat sitten vastuun geenimuunnelusta soijasta. Minusta meidän täytyy tukea äh, valkuaiskasvien kasvattamista. Mutta me emme koskaan onnistu, ottaen huomioon sen karjakannan, joka meillä on täällä Euroopan unionissa, että me kykenemme Äh, valkuaiskasveilla sen ruokkimaan, ellei tässä tehdä suuria muutoksia. Ja tässä täytyy nimenomaan tehdä tätä tällaista kiertoa. Ja meidän täytyy antaa myös äh, vaihtoehtoja. Ja jos me kuitenkin sanomme, että me emme halua äh, tuontia tai hyvin vähän tuontia, silloin meidän täytyy ottaa eläinjauho käyttöön, luujauho. Ja kohta kuusi ja kohta seitsemän Hoislingin mietinnössä. Toivon, että komissio ottaa tämän itselleen. Minä tiedän, että komissio tekee sen vain, mikäli se ei saa tästä nenilleen. Mutta hyvät kollegat, eläinperäisen rehun syöttäminen märehtijöille oli kiellettyä. BSC-aikana tämä kiellettiin. Ja tämä johtui myös siitä, että tätä eläinperäistä rehua ei ollut merkitty. Sitä sekoitettiin kasviperäiseen. Ja tähän pienenä tällaisena lisäyksenä se, että kalajauhoa syötetään märehtiölle on yhtä epäeettistä – ja olen kauan taistellut sen puolesta, että se rajoitettaisiin ainoastaan vasikoille, mutta ei tämä vieläkään ole ö, hyväksyttävää. Mutta jos ajatellaan ö, Itä- merta ja Islantia ja Norjaa, jotka mielellään myisivät dioksinipitoista kalajauhoa meille, niin ei se ole mikään vaihtoehto. No mikä on vaihtoehto? No BSC-valiokunnan entisenä puheenjohtajana en minä tässä lähde puhumaan eläinjauhon, luujauhon puolesta, mutta yksi minun pitää sanoa, että jos katsomme märehtiöitä, ne ovat kaikki ruokaisia, jäljelle jää siat ja Äh, myös äh, lintukaria. Ja nämähän sieltä esimerkiksi syövät kaikkea. Mutta Euroopan unionissa meillä on se luksus, että käytämme eläimistä vain parhaat osat, mutta kaikki äh, muu osa, joka myös olisi ihmisille soveliasta, se poltetaan. Sen sijaan, että sillä tehtäisiin jotain muuta sen vuoksi, että me emme, vois, emme halua syöttää sitä kaikki ruokaisille. Öö, no, edustaja Paulsen ei ole täällä paikalla, mutta Paulsen sanoi mietinnössään hyvin selkeästi, että täytyy huolehtia siitä, että ei synny mitään kannibalismia. Hienoa tehdä niin. Varmistetaan tämä, että eläinperäiset jätteet, niitä ei syötetä samalle eläinlajille, mutta muille. Miksi ei? Miksi sitä ei tehtäisi? Eli äh, on kysymys samasta lihasta, samasta elukasta. Miksi sitä ei voida äh, työstää sitten esimerkiksi luujauhoksi, eläinperäiseksi rehuksi? Meidän täytyy varmistaa myös se, että äh, mikrobiologinen valmistus on turvallista. Yhdessä Bögen ja Grefetsu Baringdorfin kanssa komission alaisuudessa annoimme tehtäväksi tieteilijöille valmistaa tällainen paine kuumennusjärjestelmä, jolla steriloitiin täysin nämä tuotteet. Ja mikäli joku ei muuta tiedä, niin tämä on yhä vieläkin paras menetelmä poistaa kaikki mahdolliset substanssit, jotka voisivat aiheuttaa jotain sairauksia. Joten voin puhua vain tämän proteiinikeskustelun yhteydessä sen puolesta, että sanoisimme kyllä sille, että käytettäisiin enemmän ja istutettaisiin enemmän valkuaiskasveja, mutta että myös myönnettäisiin se, että valkuaiskasveilla me emme koskaan tule pärjäämään yksittäin ja meidän täytyy huolehtia siitä, että eläimet, jotka tulevat äh, meidän äh, ravintoketjustamme, että ne myös hyödynnetään. Kiitoksia. Seuraavana annan puheenvuoron komission edustajalle Erik Willems. Maatalousosastolta, olkaa hyvä. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella valmistelijia. Tämä on erittäin hyvä lausunto, niin kuin komissio aikaisemmissakin kokouksessa jo sanoi. Haluaisin vielä palata muutamaan asiaan, jonka valmistelija mainitsi ja sitten kommentoida yleisluontoisemmin. Valmistelija toi erittäin hyvin esiin erittäin tärkeän asian, nimittäin sen, että historiallisesti Euroopan unioni oli ens, on ollut ensimmäinen tärkein soijan tuoja maailmassa. Tämä ei enää pidä paikkaansa vuoden 2009 ja 10 jälkeen. Kiina on mennyt meidän ohitsemme. Kumppaneiden kanssa olemme pyrkineet neuvottelemaan, mutta meillä ei ole enää siinä neuvottelumarginaalia, koska, koska Kiina on mennyt edellemme. Olen myös pannut merkille, että ehdotatte tutkimusta eläinvalkuaisesta. Tämähän on ollut tabu kymmenisen vuotta, mutta nyt on ehkä aika pohtia sitä ollenkaan, kun uudelleen kyseessä on merkittävä valkuaisaineen lähde, ja ainakin nämä asia olisi tutkittava. Olette sanoneet, että taloudellisista syistä valkuaisten, valkuaisäiden viljely ei ole kovin tuottoisaa verrattuna viljelykasveihin. Viljakasveihin olette varmaan oikeassa vuoden ajan valkuaisainekasvien viljelypinta-alat ovat jälleen nousussa. Emme puhu suurista volyymeistä, mutta ainakin vähän ollaan palattu tähän horisontaaliasetuksesta GMOista artiklassa 68 mahdollistetaan jäsenvaltioiden ryhtymien tiettyihin toimiin. Ranskassa ja Puolassa ollaankin nyt havaittu valkoisainekasvien viljelyn lisääntyminen. Mainitsitte GM-organismit, en haluaisi siitä pitkään puhua, mutta totean, että jos tuomme GM-soijaa, kyseessä on eu sallittu GM-organismi, eikä sallimaton laiton. Korostitte myös, täällä yksi toinen jäsen korosti sitä, että kyseessä on pitkäaikainen keskustelu. Ei siitä ole puhuttu 13, vaan 20 vuotta Aikaisemmin laadimme monenlaisia skenaarioita, joiden kautta saatettiin tukea valkoisäinen viljelyä, öljykasveja, kuivarehua ja muuta. Nämä toimet ovat tulleet hyvin kalliiksi ja ne ovat olleet varsin tehottomia. Tämän lisäksi, vaikka näihin toimiin on ryhdytty, soija pavun ja soijakakkujen kysyntä on vain kasvanut tuotannon lisääntyessä EU-ssa. Kuitenkin viime vuosina liittyen rypsin viljelyyn valkuaisaine tarpeemme voidaan 30-35 prosenttisesti kattaa kotoperäisesti Eli prosenttimäärä on hieman noussut viime vuosina, kun rypsiä on ryhdytty viljelemään enemmän. Voidaanko sitten muu osa korvata, jos tähän lisätään nyt soijapavut ja soijakakut? voidaan sanoa, että tuomme 30-35 miljoonaa soijakakkutonni ekvivalenttia vuosittain. Jos meidän pitäisi nyt korvata nämä, niin tässä puhutaan siis noin 40 miljoonasta tonnista soijasta EU-hun, ottaen huomioon noin 2,8-3 tonnin eh, tuotto kohti, jota voitaisiin odottaa. Tämä edellyttäisi yli 14 miljoonaa hehtaaria viljelysalaa EU-ssa, eh, siis lisää pinta-alaa. Mistäs löydämme 14 miljoonaa hehtaaria? Periaatteessa viljakasveilta se pitäisi ottaa ruis jota ei viljellä juurikaan. En usko, että sieltä voitaisiin paljonkaan hehtaareja saada. Ohran viljelystä eh- ehkä saataisiin hiukkasen, mutta suurin osa pitäisi saada vehnän viljelystä. 14 miljoonaa hehtaaria vastaa melkein kahta kolmas osaa vehnän viljelyn pinta-alasta. Kuinka tästä selviämme? Tänä päivänä EU on nettotuoja. Tuomme noin niin 10 miljoonaa tonnia vehnää. Meillä on siis potentiaalista 10 miljoonaa ekvivalenttitonnia, joka voidaan jakaa 10, 6 tonnilla hehtaaria kohti 1,5 1,5 miljoonaa hehtaaria, siis tästä saataisiin 14 tarvittaisiin. En todella oikein näe, kuinka EU voisi tulla omavaraisiksi. Siitä, tulisi joka tapauksessa äh, vehnänne äh, totaalinen tuo. minusta tämä ei ole realistinen skenaario. Kun tästä keskusteltiin viime kokouksessa, YMP-tiedonanto vuoden 2013 jälkeen ei ollut vielä julkaistu. Nyt haluaisin lähettää sellaisen viestin, että tässä tiedonannossa ja sen luvussa, jossa puhutaan elintarviketurvallisuudesta, on yksi kohta, jossa mainitaan valkuaisaineet ja siinä todetaan, että olisi rohkaistava synergia viljelyn ja karjan kasvatuksen välillä, erityisesti valkuaisaineen kautta analyysi siis tullaan tekemään komission yksiköissä, mutta muistutan näistä luvuista, mikäli haluamme todella korvata koko soija niin 14-15 miljoonaa he, vil, hehtaaria viljelysalaa pitäisi jostain löytää ja se on muista viljakasveista pois. Kiitoksia näistä täsmennyksistä, jotka olivat kovin kiinnostavia keskustelua varten. Rossi pyytsi puheenvuoron. Sì, grazie, chiedo scusa. E- Kiitoksia. Olen yhtä mieltä kollegan kanssa, joka puhui ennen minua, ja olen yhtä mieltä myös komission kanssa. Olisi pyrittävä välttämään se, että vältetään elin, eläinvalkoisten käyttöä muille kuin märehtiöille. Tämä on ongelma, jos he ovat kaikki ruokaisia, siinä tarvitsevat tietysti kaikenlaista ja jos ne saavat vain kasviravintoa, se voi olla ongelma. En ole nyt tietenkään lukenut vuonna 2001 sääntely uudelleen, mutta ajattelen nyt vesiviljelyä, mikäli emme käytä lihaa, jauhoja tai kalajauhoja, katkarapujauhoja, niin käytännössä on oikeastaan mahdotonta harjoittaa kalan kasvatusta Toinen kysymys, jota olisi syvennettävä, koskee eläinjätteiden käyttöä. Tästä on kuultu eri kantoja. Me haluaisimme kehottaa eläinperäisten jätteiden käyttöä biokaasun tuotantoon, mutta tässä valiokunnassa kun puhumme biokaasusta, niin puhutaan aina kolikon toisesta puolesta ja todetaan, että biokaasun tuotanto merkitsee valtavia hiilidioksidipäästöjä, joten me yhtäältä haluamme edistää biokaasun tuotantoa eläinperäisistä ja kasviperäisistä jätteistä, mutta kuitenkin todellisuus on se, että, että näitä eläinjätteitä ja lietteitä käytetään laitoksessa ja saamme kyllä aikaan biokaasua, mutta samaan aikaan aiheutamme valtavia hiilidioksidipäästöjä. Ja tästä myös jää vielä lietettä, joka on levitettävä pelloille. Valiokuntana meidän pitäisi olla tässä kieli keskellä suuta ja haluaisin kuulla komissiolta kannan. Pitäisikö meidän tukea tällaista vai ei? Mihin asti haluamme viedä tämän tänä päivänä käytetään kokonaisia maissipeltoja, joita sekoitetaan eläinjätteeseen ja sitten tuotetaan biokaasua. Pitäisikö näin tehdä vai eikö? Haluaisin tietää, mitä komissio ajattelee. Mitä me teemme näillä hiilidioksidipäästöillä? Voimmeko siepata ne talteen? Katrin Souillet. Kiitoksia sitten Katrin Suje. Merci madame la présidente. Donc bien évidemment, euh... Kiitoksia puheenjohtaja. Valkuaisaineen ongelma on todella keskeinen Euroopassa. Minusta emme voi lisätä edelleen soijan ja soijakakkojen ja muiden valkuaisainekasvien tuontia. Se vaarantaa meidän elintarvike turvallisuutemme ja riippumattomuudemme lausunnosta minulla olisi yksi huomio valmistelijalle, herra Tabajille. Pohdin sitä, kuinka järkevää on muistuttaa tässä tekstissä traagista hullunlehmän episodia. Minun mielestäni ei olisi nyt syytä leimata eläinvalkuaisaineita. Kyseessä on ala, joka tekee valtavia ponnistuksia ja tuottaa erittäin hyviä tuotteita. olisi korostettava tämän alan turvallisuutta ja laadukkuutta ja olisi edistettävä myös kasvivalkoista, mutta on aika vaikea jättää kokonaan syrjään eläinvalkoinen. Sen sijaan tuen valmistelijaa, kun otetaan huomioon valkoisaineiden tuontikiitiöt, erityisesti soijan tuontikiitiöt, tämän huomioon ottaen on aivan välttämätöntä, että meillä olisi valvontamekanismi, koskien kasviais, kasvivalkuaisen alkuperää, kun sitä tuodaan EU-hun. Meidän olisi vahvistettava kentällä tehtyjä tarkistuksia. Miksiköhän kohta neljä on muotoiltu aika varovasti. Siinä korostetaan eh, elin, elintarviketurvallisuutta eh, eh, ja tarvittaisiin tarkistuksia ja toisinaan. Minusta tämä toisinaan on turha sana kyllä, ja tarkistusten pitäisi olla järjestelmällisiä. Kiitoksia. Sitten annan puheenvuoron valmistelijan Hela Tabajille. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee tähän teidän pohdintaanne, niin olen sitä mieltä, että meidän olisi kiinnitettävä paljon enemmän huomiota elin, kansalaisten elintarvikekulttuurin muuttamiseen. Ylipainosta, liikalihavuudesta ja näistä kysymyksistä olen kanssanne täysin samaa mieltä. Mitä sitten tulee elintarvike turvallisuuteen ja siihen, että ole, meistä on tullut haavoittuvia, ulkoisten markkinoiden suhteen olen aivan yhtä mieltä teidän ja muiden kollegoiden kanssa. Dagmar Rothberentin puheenvuorosta haluaisin pyytää häntä tukemaan tarkistustani. Minähän olen maatalousvaliokunnan varsinainen jäsen ja varjo esittelijä siellä ja sitten olen toisaalta lausunnon valmistelija täällä ympäristövaliokunnasta ja olen tehnyt tarkistuksen, jossa ehdotan, että pyydettäisiin komissiota toteuttamaan tutkimuksen, joka koskee eläinperäisiä jätteitä ja niiden käyttöä muille kuin märehtiöille. Olen aivan yhtä mieltä Katrin Suihin kanssa tästä asiasta. Meidän ei pitäisi sulkea pois mahdollisuutta hyödyntää kalaa, jauhoa tai eläinperäistä jätettä, sitä tehtyä jauhoa muiden kuin märehtiöiden rehussa. Märehtiöillä tämä on pois suljettu. Se on aivan selvä juttu, mutta muille eläimille kuin märehtiöille sitä voitaisiin käyttää rehussa. Meidän pitäisi päästä eroon näistä tavuista. Tämä on aivan selvä juttu. Sitten herra Rossille. Olin biokaasuasiassa esittelijänä. Olen aivan yhtä mieltä, herran, ää, äh, esi- olen aivan yhtä mieltä Dalkomarin kanssa. On aivan totta, että meidän on käytettävä eläinvalkkuaista samaan aikaan myös biokaasua varten mutta on aivan turha ylellisyyttä jättää käyttämättä eläinjätteitä valkuaisena. Olemme täällä yhtä mieltä, että niin kuin komissionkin edustaja tuolla korosti, me emme koskaan pysty olemaan valkuaisaineiden suhteen omavaraisia. Tämä on aivan selvä juttu. Ne on aivan selvää, että meillä on selvät verrat, nel, nel, 40 tai 14 miljoonaa nel, hehtaaria. Siksi meidän on avattava keskustelu näistä eläinperäisistä valkuaisista muiden kuin märehtiöiden rehussa. Kiitän teitä tästä ja myös maatalousvaliokunnassa varmasti tulemme käymään keskustelua tästä on yhä enemmän sellaisia kantoja, jotka koskevat eläinvalkuaista. Tässä valiokunnassa minun mielestäni muotoilu on ollut vähän ujoa. Minä uskon, että, että asiaan liittyy paljon vastustusta, mutta olen iloinen, kun huomaan, että suhtaudumme täällä asiaan realistisesti ja totuuspohjaisesti. Kiitoksia valmistelijalle laadukkaasta työstä ja kiitoksia kaikille erittäin kiinnostavasta keskustelusta. Meillä käsittelemme seitsemässä joulukuuta tämän asian äänestämään tässä valikossa 25. tammikuuta ja Agrissa 26.27. tammikuuta ja sitten myöhemmin mennään täysistuntoon. Sitten eteenpäin seuraava asia, kohesiopolitiikan ohjelmien palo pano vuosina 2007-2013. Fernandes, Oka. Kiitos äh, puheenjohtaja. Lissabonin äh, sopimus äh, antaa siinä on tiettyjä perusoikeuksia, arvio, arvoja ja yksi niistä on kohesiopolitiikka artiklan kolmen mukaisesti. Nyt on kulunut vuosi siitä, kun Lissabonin sopimus astui voimaan. Nyt on kysymys kohesiopolitiikasta, joka liittyy myös sosiaaliseen ja taloudelliseen koheesioon. Tarkoitus on lähentää alueita keskenään EU:ssa. Mitä tulee sitten ympäristöön, niin on tärkeää painottaa ja todeta, että keskustelussa ollaan hieman jälkijunassa. Ne projektit, joita on valittu eivät ylitä 21 prosenttia kokonaisohjelmista. Ja kun puhutaan ympäristöprojekteista, niin on tärkeää nähdä, että ne projektit, jotka liittyvät EUn 2020-strategiaan ja tämän strategian tavoitteeseen, nimittäin vähentää hiilidioksidipäästöjä ja parantaa energiatehokkuutta ja uudistuvaa energiaa. Kasvihuonepäästöt, energiatehokkuus ja uudistuva energia 20 20 20. Mitä tulee kasvihuonekaasupäästöihin, parlamentti hyväksyi 30 prosentin tavoitteet ja siksi meidän tulee nyt olla johdonmukaisia. 30 prosenttia hyväksyttiin päätöslauselmassa aika hiljattain. Ja jotta me sitten saavuttaisimme tämän tavoitteen, on tärkeää, että me jo nyt ryhdymme toimiin. Meillä on jo aloitteita, mutta työtä on tehostettava. Toinen asia, mitä on edistettävä, ovat vihreät työpaikat. On mahdollista luoda työllisyyttä tämän tavoitteen puitteissa. Ja työllisyyshän on yksi EUn 2020 strategian päätavoitteita. Ne varat, joita meillä on ennaltaehkäistä ympäristö- ja luonnonkatastrofeja ja ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, teollisuusalueiden ja saastuneiden alueiden puhdistaminen. Näitä toimenpiteitä ja investointeja on vahvistettava. Sen lisäksi toivomme joustoa sääntöjen puitteissa toki. Mitä tulee sitten jäsenvaltioiden kohdalla osarahoitukseen. Jos jäsenvaltiot pyytävät osarahoitusta, voidaan vähentää. Me voimme vähentää byrokraattisuutta ja edistää joustoa sääntöjen suhteen. On toivottavaa, että edistämme tiettyä joustoa niin, että mahdollistettaisiin erilaisia ratkaisuja. Sitten on toinen hyvin tärkeä kattava kysymys, nimittäin avoimuus ja seurattavuus. Ympäristöalueella tämä on erityisen tärkeää. On hyvin tärkeää tietää, mihin rahat menevät, mitä projekteja hyväksytään ja sitten seurata näitä projekteja. Ympäristöalalla tämä on tärkeää sekä negatiivisessa että positiivisessa äh, asioissa. Sen vuoksi, että on tärkeää seurata niitä projekteja, jotka hyväksytään. Ja sitten täytyy myös katsoa niitä projekteja, jotka voivat olla ympäristötavoitteita vastaan, jotka vaarantavat ja uhkaavat meidän tavoitteemme, erityisesti 2020-2020 tavoitteet. Sen lisäksi on tärkeää äh, myös tunnistaa sellaiset projektit, jotka tukevat ympäristötavoitteita. Eli meidän täytyy tunnistaa projektit, jotka voivat vaarantaa tavoitteemme, mutta myös tunnistaa ne projektit, jotka auttavat meitä äh, saavuttamaan tavoitteemme. Tavoitteet niihin liittyvät 2020 äh, tai oikeastaan 30 20 20 tavoite ja vihreät työpaikat. Sen vuoksi on myös äh, tärkeää, että on äh, olemassa informaatiota näistä hyväksytyistä projekteista ja tämä täytyy löytyä NUTSista, ainakin tässä NUTS kolmessa. Meillä pitäisi olla kotisivu, jossa kaikki tämä informaatio on. Ja että tämä kaikki tapahtuisi reaaliajassa niin, että kaikki tietäisivät, että mitä tehdään, mitkä projektit on hyväksytty ja miltä tilanne projektikohtaisesti näyttää. Tämä on tapa parantaa avoimuutta ja seurattavuutta, mutta myös valvontaa. Avoimuus ja seurattavuushan johtaa siihen, että useammat voivat osallistua näihin projekteihin. Ja haluaisin äh, kiittää myös äh, kollegoita. Me olemme keskustelleet tästä asiasta aikaisemmin. Äh, niin, että mietintö olisi paras mahdollinen. Kysymys on kuitenkin tärkeästä asiasta. Tämä koskee yhtä kolmasosaa kaikista EU-varoista. Madame Childers. Rouva Childers, olkaa hyvä. Haluaisin kiittää esittelijää lausuntoluonnoksesta. Kohesiopolitiikka on yksi menestyksekkäimmistä EU-politiikoista. Se on yksi pääsyistä, miksi 2004 laajennus on ollut niin menestyksekäs. Omasta Irlannin vaalipiiristäni voin todistaa suurista töistä, joita on kohesiorahoituksella tehty on kuitenkin suuria eroja, hämmästyttäviä eroja kautta EU. Ne erot eivät ole reiluja. Keskivälin arviossa 2007-2013 ohjelmien täytäntöönpanossa äh, asioita, joihin siihen kuuluu on ympäristöohjelmien tehokkaampi täytäntöpano ja on hyvä, että valmistelija tätä ottaa esille. tuen valmistelijaa siinä, että saadaan keskustelulle eh, julkista mielenkiintoa. Kun katsotaan terveyseroja kautta EUn, jotka eivät auta saamaan aikaan kestävää ja älykästä kasvua, niin toivomme sitten, että asiat otetaan huomioon 2020 strategiassa. Sitten lopuksi kohesiopolitiikka on kourin tuntuva esimerkki siitä, mikä erottaa EUn tällaisesta vapakauppa-alueesta, kuten NAFTA. Meidän täytyy tehdä työtä, jotta se menestys jatkuisi 2014 vuoden jälkeen. Ja haluaisin edelleen kiittää esittelijä lausuntoluonnoksesta ja odotan yhteistyötä tulevina viikkoina. Kiitos. Richard Sieber. Danke, Frau Präsidentin. Ich kann meinen Kollegen auch äh, nur gratulieren. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle hänen lausunnostaan. Meidän täytyy eh, kehittyä aluepolitiikassa eh, kohesiopolitiikkaan ja siihen, että se on yhtäläinen meidän tavoitteemme kanssa, ottaen varsinkin huomioon 20, 2020 eh, tavoitteet Lissabonin sopimuksen myötä. Ja sen vuoksi on hyvä, että me katsomme myös tulevaisuuteen ja kaikkia niitä ohjelmia ja projekteja, joita meillä on. Kaikki täytyy sopeuttaa näihin tavoitteisiin ja niitä valmistellaan nyt seuraavaan rahoituskehyksiin ja kuinka paljon rahaa siihen saadaan, kuinka hyvä toimenpano on ja toivon mukaan käyttöaste on hyvä. Sen lisäksi on myös vaatimus yksinkertaistaa yksinkertaista menettelytapoja ja sitä, että varat käytetään oikealla tavalla. pyytäisin hieman hiljaisuutta niin, että kollega ehtii pysty puhumaan. No vihreillä on nyt niin tärkeitä keskusteluita, että eh, he eivät nyt meitä kuuntele ollenkaan. Eikä aluepolitiikka ole mikään vihreiden asia nähtävästi. No niin, vitsi, vitsi, vitsi. Sorppa. Minusta on erityisen tärkeää, että tuemme alueellistamista sen vuoksi, että alueet itse parhaiten tietävät, miten he haluaisivat muotoilla omaa kehitystään ja millä tavalla aluepolitiikan kautta sitä voitaisiin tukea, mutta älkää unohtako, että tämä tällainen tukipolitiikka, se pitäisi olla vain tällainen käynnistämissä tukia, että projektien täytyy itse olla elinkelpoisia. Ja tästä meidän pitää jatkossakin pitää kiinni. Välillä tuntuu siltä, että tätä edellytystä e, ei muisteta. Sen lisäksi haluaisin myös sanoa, että mitä tulee eteläisiin jäsenvaltioihin, jossa on esimerkiksi näitä metsäpaloja paljon, niin he yrittävät tavallaan omia epäkohtiaan tasata näillä eurooppalaisilla rahoilla. Minusta tässäkin pitää olla hyvin että erot toimivaltuuksissa ja jokainen jäsenvaltio hoitakoot omat ongelmansa, ei Euroopan pitäisi olla velvoitettu liian paljon tällaisiin asioihin sekaantumaan, kun on kysymys kuitenkin kohtuullisen yksinkertaisista valtiollisista asioista, jotka voitaisiin hoitaa yksinkertaisella lainsäädännöllä. Ja äh, kun on kysymys esimerkiksi äh, kymmenen vuotta sitten palaneita äh, maa-aloja, niin ei niihin tarvita enää Euroopan rahoja, vaan ne täytyy voida itse hoitaa. Joten sen vuoksi meidän pitäisi muistaa, mihin Euroopan aluepolitiikka ja kohesiopolitiikka perustettiin ylipäätään. Esimerkiksi ympäristön suojeluun, joka on meidän valiokunnallemme tietenkin tärkeä, mutta jäsenvaltiot hän ovat tämän politiikan edunsaajia, mutta silti heidän ei tulisi unohtaa omaa politiikkaansa. Si Michel Tremopoulos. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, δεν είχα σκοπό να... Kiitoksia puheenjohtaja. En oikeastaan aikonut käyttää puheenvuoroa muun muassa siksi, ja nyt epäsuorasti vastaankin tässä kollegalle, joka kommentoi vihreitä. mitä vihreitä hän kiinnostaa suuresti aluepolitiikka ja aluekohesiopolitiikka. Ja haluaisin ilmoittaa kollegallemme, että minä olen aluekehitysvaliokunnan puheenjohtaja ja minun on sanottava, että säännönmukaisesti valiokunta pitää kokouksen samaan aikaan kuin tämä valiokunta, enkä voi mitenkään jakautua kahtia, joten jouduin lähtemään nyt pois aluepolitiikkavaliokunnasta ja siellä juuri puhuttiin aluekohesiosta ja tulin tänne nimenomaan siksi, että voisin seurata tätä keskustelua tässä valiokunnassa. Joten aivan ilmiselvästi minä puolustan kohesiopolitiikkaa alueellista kohesiota. Mutta näinä taloudellisen kriisin aikoina uskon, että on rohkeasti uudelleen järjesteltävä tilannetta, koska näyttää siltä, että kriisi leviää ja mm, se on, aiheuttaa ketjureaktion vaikutuksia, se on kuin dominoefekti, tämä on johtunut ympäristö, energia- ja sosiaali- yhteiskuntakriiseihin. Tarvitsemme yleisesti ottaen politiikan muutosta, eikä siihen päästä sosiaalis-liberaalisille sopimuksille. Tarvitaan lisää synergiaa, lisää tehokkuutta kohesiorahastoihin ja niin muihin rakennerahastoihin. On erittäin keskeistä, että harkitaan eri politiikan aloja uudelleen. On aivan selvää, että meille jätetty teksti, joka on luonnos, jossa esitellään tiettyjä alkupohdintoja. Olen sitä mieltä, että sitä on nyt rohkeasti täydennettävä ja me tulemme tekemään siihen tarkistuksia. Me haluamme tuoda kohesiopolitiikkaan uutta näkökulmaa, haluamme puolustaa itseämme niiltä ajattelukoulukunnilta, jotka puhuvat jo vain joidenkin intressiryhmien tai joidenkin valtioiden puolesta, jotka puhuvat kohesiopolitiikan uudelleen kansallistamisesta. Minun mielestäni tätä politiikkaa on syvennettävä ja sille on annettava sille kuuluva arvo, otettava huomioon alueelliset, paikalliset ja kansalliset luonteenpiirteet meistä. Meistä on aivan välttämätöntä tukea tavoitetta, jonka mukaan vähennetään 30 prosentilla päästöjä niin, että voidaan reagoida tähän ilmastonmuutosongelmaan. On aivan välttämätöntä, että otamme mukaan kaikki biodiversiteetin suojeluun liittyvät tavoitteet. Mehän tiedämme, että tänä, tämä vuosi oli pyhitetty luonnon monimuotoisuudelle. On aivan välttämätöntä, että siirtyisimme näistä indikaattoreista ja mittaustavoista ottaa eteenpäin, että me ottaisi huomioon ainoastaan BKT. Meidän on monipuolistettava parametreja. Mehän tiedämme, että maantieonnettomuus voi nostaa BKT, koska se aiheuttaa liikevaihtoa sairaaloille ja korjaamoille ja muille, jos sitten kaadamme kaikki Euroopan metsät ja teemme siitä paperia vientiin, niin taas bkt indikaattori sektorit nousevat, jos katsotaan pelkkää taloutta ja vain numeroita, mutta se on sitten terveyden ja ympäristön kustannuksella. Tarvitsemme siis uudenlaisia indikaattoreita, joissa ihminen, planeetta ja ympäristö tulee keskiöön. Minusta tämä on mahdollista ja se on mahdollista nimenomaan tässä asiassa, josta keskustelemme. Nikolasi. Kiitoksia sitten Miroslav Nikolasi. Merci madame la présidente. C'est très propre. Kiitoksia puheenjohtaja. On oikein hyvä, että annatte minulle puheenvuoron, koska kuten kollegani Tremopulos on ympäristö- ja alue poliittisessa valiokunnassa, minun tilanteeni on täysin sama. Pretože chcem vám vás ubezpečiť, Haluaisin varmistaa teille, hyvät kollegat, ne, jotka ovat puhuneet, haluaisin kiittää esittelijää Jose Manuel Fernandesia, hyvää ystävääni, joka on hyvällä tavalla ja pätevällä tavalla tuonut esiin envi valiokunnan kannat. Haluaisin kiittää kollegoitani täällä Severia ja muita, jotka ovat varjoesittelijöitä. Mietinnössä siis, jossa minä olen pääesittelijä, olen iloinen, että voin olla täällä tässä kaksinaisessa tehtävässä, eli siis Envivaliokunnan varajäsenenä ja Regivaliokunnan varsinaisena jäsenenä ja voin varmistaa ja vakuuttaa teille, että pyrin ottamaan tämän lausunnon omaan mietintööni. Ja huomioimaan sen, mitä täällä on puhuttu ja pyrin sitten lopullisessa versiossa heijastelemaan Envi-valiokunnan näkemyksiä. Olen hyvin iloinen siitä, että tämä mietintö ja tämä eh, katsaus kohesiorahaston ja kohesiopolitiikan käytänteistä on herättänyt näin paljon mielenkiintoa. Olen iloinen siitä, että tämä keskustelu jatkuu. Pyrimme menemään syvemmälle ja yritämme myös ylläpitää pitkän aikavälin näkemystä ja uskoa tämän politiikan tulevaisuuteen. Haluaisin myös kertoa teille, että tämän mietinnön työstäminen jatkuu mukavasti ja nopeasti. Minulla oli jo tapaaminen varjoesittelijöiden kanssa. Ikävä kyllä Termina Pulossa ei voinut osallistua siihen kokoukseen, mutta toivon mukaan hän toimittaa minulle omat ajatuksensa mahdollisimman nopeasti niin, että voisin sitten, kuten lupasin aikaisemmin, että voin ottaa ne mukaan omaan mietintööni. Ennen kuin siis laadin tämän lopullisen mietinnön 11. tammikuuta, toimimme siis hyvin nopeasti. Ne kannat, jotka minulla on toimitettu ja mitä minä olen tässä valiokunnan kokouksessa kuullut, ovat arvokkaita ja ne tulevat rikastuttamaan tätä tekstiä entisestään. Ja toivon, että nämä vaatimukset, joita José Manuel Fernandes mainitsi alussa puheenvuorossaan, ne ovat siis myös minun prioriteetteeni ja olen erittäin iloinen siitä, että nämä prioriteetit vahvistuvat entisestään tässä tekstissä ja että voin ne sitten tuoda esiin selkeällä tavalla. Joten hyvät kollegat, naiset ja herrat, rouva puheenjohtaja, kiitoksia, että sain puheenvuoron ja odotan jatko yhteistyötä ja siinä vaiheessa, kun katson sitten kaikkia tarkistuksia kokonaisuudessaan ja kun niistä tässä valiokunnassa keskustellaan. Kiitos. Alors, si euh, John Walsh de la Commission veut bien intervenir, mais vraiment très... Mikäli komission edustaja haluaa käyttää puheenvuoron, niin teillä on siihen mahdollisuus, mutta hyvin lyhyesti. Kiitoksia. Uh, thank you, Madam Chair. Um, from... Kiitoksia puheenjohtaja. Komission näkökulmasta haluaisin toivottaa tervetulleeksi valmistelijan työn ja tämän keskustelun. Itse asiassa sen tarkoitus, kun esitellään tämä uusi raportointi nykyisellä ohjelmakaudella, oli juuri se, että olisi strategisempi, syvällisempi keskustelu koesiopolitiikan toteuttamisesta. Joten todellakin pidämme hyvänä valiokunnan näkemyksiä ympäristötavoitteiden osalta kun analysoimme neuvottelujen tuloksia, olemme laskeneet, että oli 30 prosenttia koisopolitiikan varojen käytöstä on tehty suoraan ympäristöprioriteetteihin tai välillisesti. Suorat prioriteetit tulevat suoraan juomavedestä, jätevesi, jätteet, ilmanlaatu ja niin edelleen. Ja välittömät toimet liittyvät ekoinnovointeihin, energiatehokkuuteen, uusiutuviin energialähteisiin ja kestäviin liikennemuotoihin. Jeesus ovat tämän ymmärtäneet täysin. Näissä on yhteishallinnointi. Kohesiopolitiikka on yksi vahvimmista esimerkkeistä subsidiariteettiperiaatteesta strateginen raportti suunniteltiin siihen, että voitaisiin rohkaista jäsenvaltioita raportoimaan omasta tärkeästä roolistaan ohjelmien toteuttamisessa paikallisella, kansallisella ja alueellisella tasolla, joten suosittelen näitä kansallisia raportteja myös jäsenille, jotka ovat saatavissa jäsenvaltioiden vielä kielillä eh, nettisivustollamme, koska niistä saa paljon syvemmän näkemyksen kansallisten viranomaisten toimiin. Raportilla on hyvin tärkeä avoimuusrooli. Komissio, kuten näette strategista raportissamme, on samaa mieltä sitä huolesta, että on tiettyjä kategorioja investointeissa, joissa eh, edistys on hitaampaa kuin haluaisimme. on ottanut nämä asiat esille lausunnossaan komissio tekee hallintoviranomaisten kanssa työtä kapasiteetin rakentamisaktiviteeteissa Jaspers-aloitteen puitteissa, johon liittyy myös suuria ympäristö- hankkeita, mutta komissio tekee työtä myös, monet sen yksiköt tekevät työtä verkostoitumistoimien kanssa, jotta voidaan järjestää seminaareja, rakentaa kapasiteettia ja työ komission yksiköiden piirissä tulee koko ajan intensiivisemmäksi esimerkiksi energian pääosasto teknisestä avusta hallintoviranomaisille, jotta energiatehokkuutta voidaan parantaa. Panemme tarkasti merkille nämä erityisasiat, jotka esit- valmistelija otti esitteli. muutokset yhteisrahoitusosuuksissa esimerkiksi. Ja katsomme hyvin huolellisesti ideaa siitä, että tieto saataisiin käyttöön graafisessa havainnollisessa muodossa karttojen avulla. Ja tällainen karttojen avulla esittäminen tuella on hyvin mielenkiintoinen. Ja kun tähän palaamme tähän valiokuntaan tulevina kuukausina, niin ehkä siinä olisi raportoitavan edistyksestä siitä, että, että tämä tieto saadaan paremmin käyttöön kansalaisille. Kiitoksia. Alors, je, je vous remercie. Je rappelle que... Kiitoksia. Tarkistukset 9. elokuuta kello 12 mennessä äänestys Envivaliokunnassa 24.–26. tammikuuta Regivaliokunnassa. Ja anteeksi, annankin puheenvuoron ensin esittelijälle. Pyydän anteeksi, taisin mennä vähän liian nopeasti eteenpäin. Kyllä. Mitä minäkin olen nopea. Mitä tulee tähän kysymykseen ylipäätään, niin haluaisin aloittaa kiittämällä kaikkia osallistumisesta keskusteluun. Kiittäisin Nikola Tsikia hänen kommenteistaan. hän on vastuu valiokunnan varsinaisen mietinnön laatija. Kiitän kaikkia, jotka tukevat tätä lausuntoani. Niin on tiettyjä asioita, joita tässä täytyy nyt hieman tarkastella. Yksi tärkeä asia. Me emme puhu nykyisestä budjetista. Me puhumme uudesta budjettisuunnitelmasta. Ja eteläiselle osalle ollaan valmistelemassa omaa lausuntoa ympäristövaliokunnassa. Joten ei tässä nyt lähdetä vaihtamaan pelisääntöjä kesken kaiken. Me olemme sanoneet, että BKT maksuperustelun arviointina ja kriteerinä se on asia, joka on esillä. Mutta me puhumme siis nykyisestä budjetista, suunnitelmasta siis. Me pyrimme saavuttamaan tavoitteet EUn 2020-strategiassa. jotta saamme aikaan kestävää kehitystä erityisesti. Ja toisekseen tavoitteena on myös nopeuttaa työtä, käyttää olemassa olevia varoja sääntöjen mukaan, mutta mahdollisesti joustavampien sääntöjen mukaan. Toivon mukaan tässä ei ole kysymys siitä, että jäsenvaltiot menettävät rahaa. Tämä keskustelu on tärkeää, että saavutamme tavoitteemme ja kiitän kaikkia yhteistyöhalusta ja puheenvuoroista. Kiitos. Merci à vous, monsieur le rapporteur. Kiitoksia esittelijälle. Tarkistukset siis 9. joulukuuta mennessä kello 12, äänestys Envissä 24.26. Rigissä 28. helmikuuta ja huhtikuussa täysistunto. Rouge en Hongrie. Je souhaiterais, puisque nous avons... No niin, seuraava kohta. Unkarin lietekatastrofista me olemme käyneet aika pitkään eh, täytäntöpanoa. Haluaisin ehdottaa, että jättäisiin 15 minuuttia eh, tämän lieteasian käsittelemiseksi. Anna puheenvuoron ensimmäisenä Solidar Blankolle. Hän johtaa ympäristö ne pääosaston teollisuusosastoa. Um, thank you, Madam Chair. Um, I would like... Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa toistamalla komission pahoittelut tästä onnettomuudesta ja henkien menetyksestä ja painottaa Unkarin pyrkimysten tärkeyttä seurausten lieventämisessä. Ja komissio toistaa, että se haluaa auttaa Unkarin viranomaisia. Valvontakeskuksen, mikä keskuksen kautta komissio on helpottanut EUn solidaarisuuden välittämistä siviilipalvelujärjestelmän puitteissa haluan painottaa, että viiden korkearvoisen asiantuntijan tiimi on ollut paikalla. Mitä tulee sitten sovellettavaan ympäristölainsäädäntöön, jotka tällaiset ajatukset kattavat? IPC, IPPC-direktiivi, kaivannasteollisuuden jätehuolto koskeva direktiivi, koskevat asiaa, jäteluettelo ja ympäristövastuulainsäädäntö. Komissio lähetti kirjeen 22. lokakuuta Sitten mun kriisi vastaamisvaihe oli valmis, halusimme saada tietoa siitä, miten EU-ympäristölainsäädäntö oli toteutettu näissä nimenomaisissa tapauksissa. Vastaus tähän kirjeeseen hyvin laajassa yksityiskohtaisessa teknisen tiedon muodossa on saatu, mutta vasta 24. marraskuuta, kuten sanoin, Tämä, tässä on hyvin paljon tietoa, joka on teknistä luonteelta, jota olemme saaneet, ja komissio vielä arvioi tätä tietoa. Alustuksena haluaisin kertoa tämän verran, ja sitten olen valmis vastaamaan arvoista jäsenten kysymyksiin. Haluaisin vain lopettaa painottamalla tarvetta siihen, että että asianmukaiset ympäristölainsäädännön osat toteutetaan, jotta voidaan estää tällaiset onnettomuudet ja varmistaa, että näin ei tapahdu tulevaisuudessa EU:ssa. Kiitoksia. Merci, madame. Je passe la parole à monsieur Tabadji. Kiitoksia seuraavan edustaja Tabadji. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Dolog, amely a Kiitos puheenjohtaja. Ensin, mitä tulee tämän punaliejulietteen vaarallisuuteen. Baselin sopimuksessa sanotaan, että 11,1 pH-arvon ylittänyt aine on luokitellaan vaaralliseksi aineeksi. joten Euroopan unionin täytyy tuoda oma lainsäädäntönsä Baselin sopimuksen mukaiseksi. Toiseksi on tärkeää, että ympäristökatastrofeissa määritellä vastuut mahdollisimman nopeasti, koska kyseessä on yritys, joka jonka tähän mennessä aiheuttamat tappi, tai vahingot ovat 42 miljoonaa ja yritys on 3,7 miljoonan arvoinen. Miten komissio tutkii tätä punaliejulietekatastrofia ei ainoastaan Unkarissa, vaan koko Länsi-Balkanilla, koska tiedän, että Länsi-Balkanilla on myös tällainen kaivosteollisuus, joka on vaarallinen koko Euroopalle. Neljänneksi tämä punalieju jätteen jälleenkäyttö on hyvin monimutkainen Esitin tästä suullisen kysymyksen neljä viikkoa sitten ja haluaisin siihen pikkuhiljaa vastauksenkin. Kiitoksia sitten Bart taas. Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitän komission edustajan vastausta, vastauksesta mutta äh, Satu Hassiota täällä korvaan. Hänellä on tässä koko joukko kysymyksiä, joita hän esitti. Ja oikeastaan komissio ei vastannut konkreettisesti yhteenkään kysymykseen. Komission edustaja sanoi, että on todellakin neljä, ne, rikottu neljä erilaista lainsäädäntöä, mutta me kysyimme sitä, että miksi tätä ei noudateta. Me kirjoitimme kirjeen lokakuussa eh, ja saimme marraskuussa vastauksen siihen, joten kysyisin nyt konkreettisesti komissiolta, että kun olemme tarkastelleet tätä vastausta, niin toivomme, että komissio mahdollisimman nopeasti arvioisi Unkarin viranomaisten vastausta ja sitten sitä kautta parlamentti voisi miettiä, mitä tehdään eteenpäin. Satu Hassi kysyy myös, onko komissio valmis perustamaan tällaista todellista task force-ryhmää, joka lähetetään kentälle. Ja jos ei se näin halua tehdä, miksi ei? Ja toinen kysymys, johon te ette vastanneet, liittyi tilanteeseen muissa maissa. Me tiedämme, että vastaavanlaisia laitoksia on muissakin maissa, yhdeksässä maassa nähtävästi, mutta äh, edustaja Hassin kysymys oli, oletteko te tehneet inventaarion kaikista näistä tehtaista eh, ja alueista niin, että meillä olisi jonkinnäköinen katsaus siitä, mitkä ovat mahdollisia potentiaalisia äh, paikkoja, jossa vastaavanlaisia katastrofeja voisi tapahtua tai missä ainakin on tehtävä valvontaa. Sen lisäksi Hassi ihan oikeutetusti kysyy, lainsäädäntö, ympäristölainsäädännöstä ja sen oikeudellisesta kehyksestä. 2001 esitimme tästä kysymyksen komissiolle. 2008 puhuimme tästä parlamentissa ja hyväksymme päätöslauselman 20. marraskuuta 2008 kohdassa 4. Me pyysimme täysistuntona komissiota tekemään lainsäädäntöehdotuksen tai direktiivin, jossa määriteltäisiin ympäristövalvonta ja sen metodiikka. No, nyt on kuitenkin vuoden 2010 loppu. Mitä komissio tekee tälle parlamentin pyynnölle? Tuleeko lainsäädäntöä? Mitä siinä tullaan sanomaan? Mitä metodikkaa te tulette käyttämään? Tuleeko tästä horisontaalinen direktiivi? Otetaanko siinä jotain tiettyä erityistä lainsäädäntöä esiin ja niin edelleen? Tämä oli hyvin yksityiskohtainen kysymys, eikä siihen ole vastattu. Sitten tässä puhutaan myös ympäristövastuusta ja rahavakuudesta. Tähänkään ei tule tullut vastausta. Ja minä haluaisin tähän konkreettisen vastauksen. Voimmeko odottaa, että komissio tekee ehdotuksen näistä rahavakuuksista liittyen ympäristövastuudirektiiviin? Ja sitten lopuksi, mitä tulee jätteisiin, kaivannaisteollisuuden jätteisiin ja tähän listaan, luetteloon näistä vaarallisista aineista. Meille on sanottu, että tämä lista tai tämä luettelo tehdään tiettyjen kriteerien pohjalta, aineiden sisältöjen pohjalta, mutta kun katson tätä lainsäädäntöä tarkemmin, niin voin todeta, että oikeastaan sellaisetkin aineet, niitä voidaan pitää vaarallisena siinä vaiheessa, kun niissä on yksi prosentti syövyttävää ainetta. Ja tämä puna äh, liejuliitte äh, sisälsi 5 prosenttia natriumhydroksidia, joka on myös hyvin syövyttävää, joten äh, tämä puna lieju Unkarissa, sitä pitäisi voida pitää tällaisena vaarallisena jätteenä EU-lainsäädännön mukaisesti, ja voiko komissio tämän hyväksyä? Tähän haluaisin konkreettisen vastauksen, koska muuten tämä tällainen on ihan turhaa. Je, je me joins. Kiitoksia, hyvä kollega. Yhdyn pyyntöönne koskien sitä, että saataisiin täsmällisiä vastauksia. Annan teille puheenvuoron pian. Toki tämä asia on tullut vasta hiljaan. Voi olla, että teillä ei ole vielä täsmällisiä vastauksia, mutta haluaisin siinä tapauksessa päivämäärän, jolloin haluatte tulla tänne vastaamaan teille esitettyihin kysymyksiin. Sitten eh, edustaja Morgnati. Ačiū, ponė pirmininkė. Eh, aš šitam kontekste eh, nelaimių, kurios yra sukeltos, jeigu taip galima būtų pavadinti. Kun ajatellaan näitä kaikkia katastrofeja, jotka ovat aiheutuneet ihmisten laiminlyönneistä, haluan kiinnittää huomiota valitusmahdollisuuteen, muutoksen hakumahdollisuuteen. Mikä on mekanismi, jolla sitä voidaan käyttää? Meillä on solidarisuusmekanismi, joka voitaisiin ottaa käyttöön käyttöön tällaisessa katastrofitilanteissa. Tässä tapauksessa katastrofi oli suuri ja vahinkoa on aiheutettu ei pelkästään ihmisille, vaan myös ympäristölle. Tiedän, että yleensä periaate on se, että saastuttaja maksaa. Ja sikäli kun minä tiedän ehkäpä kollegani Unkarista, ehkä heillä on eri tietoa, mutta minun tietääkseni kyseessä oleva yritys on mennyt vararikkoon eikä pysty maksamaan vahingonkorvauksia, mikä tarkoittaa, että kaikki rasitet tulee hallitukselle. Oletteko sitten mieltä, että apu, joka olisi ehkä lainan muodossa tai jossain muussa muodossa, jos tällaista apua voitaisiin antaa, niin se ehkä lähettäisi väärän viestin yrittäjille. Ajatellaan, että muut hoitavat ongelmat silloin, kun niitä tulee. Tämä on hyvin tärkeä asia monien hankkeiden osalta, jotka ovat tekeillä ja joiden toimeenpano aiheuttaa epäilyksiä ja huolia. Kiitoksia sitten Kriton Arsenis. Uh, I would like to to ask the Commission uh, whether it feels also that. Uh... Haluaisin kysyä komissiolta, miltä tuntuu, mitä me nyt uh, olemme oppineet tästä Unkarin katastrofista ja onnettomuudesta, tekee vielä selvemmäksi tarpeen solidaaris... Uh, huomioida, puhdistaa tämä maaperä. Minun käsittääkseni tarvitaan välttämättä selkeää lainsäädäntöä siitä, miten me voimme välttää maaperän saastumista ja millä tavalla puhdistaa maaperää. Ei ole mitään muuta puitteistoa tehdä näin. Me tarvitsemme toimia, Me tarvitsemme tätä maaperädirektiiviä. Ja jos sellainen olisi, niin me olisimme voineet auttaa Unkaria ja estää koko tämän asian. Britain. Euh, Madame euh, Blanco, si vous voulez bien très brièvement... Kiitoksia, Rova Blanco, jos haluatte lyhyesti vastata näihin kysymyksiin, joita olemme täällä esittäneet, niin olkaa hyvä. Thank you very much, Madame Chair. First of all... Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin käsitellä asia, joka liittyy punaliojun varalliseen luonteeseen. Ja sinä ovat ottaneet sen esille. Ja kysymys, että miksi sitä ei luokiteltu varalliseksi jätteeksi. Ensinnäkin täytyy sanoa, että komissio on sitä mieltä, että direktiivi, joka koskee varallisia jätteiden jätteitä, sitä voidaan soveltaa tässä tapauksessa. Unkarin nämästä tiedon mukaan Unkari ei ole sitä mieltä, että tämä direktiivi on sellainen, jota voidaan soveltaa. Eli tämä on se ensimmäinen asia, jota seuraamme. Ja jo Unkarin kokouksessa välitimme tämän näkemyksemme Unkarin viranomaisille. Luokitteluasia sitten. Tärkeä alustava kysymys on se, että ei ole velvoitetta jäsenvaltiolla luokitella punaviejua vaarattomaksi jätteeksi. Luettelun mukaan on kaksi mahdollisuutta tällaiselle luokittelulle. Ja jäsenvaltion asia on määritellä perustuen jätteen kokoonpanoon, että täytyykö se luokitella vaaralliseksi vai ei. Jos vaarallisia ainesosia on punaliejussa tietyn kynnyksen yli, niin sitten punaliju täytyy luokitella vaaralliseksi. Jäteluettelon mukaan syövyttävät aineet täytyy ottaa huomioon myöskin tässä luokittelussa. Joten itse asiassa teknisten tietojen mukaan, joita olemme saaneet Unkarin viranomaisilta, ja joka tulee sille alustavasta analyysistä, että tämä punaliivijäte on vaarallista. Mutta minun täytyy sanoa, että tietoa on hyvin paljon nyt saatu, joka on hyvin teknistä luonteeltaan, joten tätä arviota ei pitäisi pitää lopullisena. Alustavarviomme on se, että tämä jäte olisi pitänyt luokitella vaaralliseksi, näin ole tapahtunut, mutta IPPC-lupa on saatu 2006 vuonna tälle laitokselle, se on ihan oikein, mutta IPCC luvan aikana, ai, a, antamisen aikana sitä jätettä ei pidetty varallisena. Sen mukaan, missä analyysimme nyt on, niin komission mielipide on muuttunut, että heillä on paljon lainsäädäntöä, jota voidaan soveltaa. Kysymys on se, että onko sitä sovellettu asianmukaisesti vai ei, mutta työryhmä ei muuta tätä asiaa, joten tällä hetkellä ei pidetä niin, että työryhmä sen lisäksi, mitä me teemme, toisi lisäarvoa arviointiin, tilanteen arviointiin ja tilanteeseen. Haluaisin vastata kysymykseen muista tällaisista laitoksista Euroopassa. Kuusi eurooppalaista maata on olemassa, joilla on yhdeksän tällaista. 2,2 miljoonaa tonnia bauksittia on tuotettu vuonna 2001. Kuitenkin yhdeksän alumiinitehdasta on, jotka käsittelevät bauksittia joko tuotua tai louhittua. Yksi on Unkarissa, missä tämä tapahtui. Kahdeksan muuta laitosta ovat Ranskassa, Saksassa, Kreikassa, Irlannissa, Italiassa, Romaniassa ja Espanjassa. on olevassa äh, do, äh, dokumentteja näistä toimista ja näissä dokumenteissa on arvio muun muassa sitä, mikä koskee alumiinituotantoteollisuutta. Voitte tutkia nämä asiakirjat. Pyysitte myös tietoja valvonnasta ja tarkistuksista. Jos katsoo teollisuusjätä säännöstä, joka on ketään hyväksytty, tarkistusvaatimus on tiukennettu, jotta voidaan varmistaa, että toimijat täyttävät alailliset velvoitteensa. Ja tämä lainsäädäntö, sitä sovelletaan tällaisiin laitoksiin, joten tässä luotamme viranomaisten vastuuteen järjestää tarkistukset tällaisissa laitoksissa niin, että tämä tilanne ei toistu. Nyt olen varmaankin käsitellyt kaikkia kysymyksiä. Kiitoksia. Tietysti tiedotamme tästä loppuarviosta koskien tätä tietoa, josta nyt alustava, alustavat tiedot olen teille nyt kertonut. Merci, madame, pour ces précisions. Kiitoksia näistä täsmennyksistä. Tämä on tietenkin erittäin tärkeä aihe. Ja meidän on ymmärrettävä, kuinka lainsäädäntöä täytäntöpanna ja, ja mikäli ei, niin kuinka on jouduttu näin dramaattisiin tilanteisiin, kuten Unkarissa on käynyt. Tästä päästäänkin sopivasti seuraavaan aiheeseen Euroopan ympäristölainsäädännön täytäntöpano. Annan puheenvuoron ensimmäisenä Pia Busellalle. Hän esittelee meille yleisemmin tilannetta tätä asiaa koskien ja sitten käsittelemme näitä eri asioita ja aloitamme kampanjan jätekriisistä. Tähän liittyy ne kohdat 4 ja 12. Rova Busella juuri vastaa näihin kahteen kysymykseen ja tämän jälkeen jatkamme järjestyksessä. Ja kohta seitsemän käsiteltiin jo eilen, eli siis tämä päästökauppakysymys. Busella, olkaa hyvä. Merci beaucoup, Madame la Présidente. So, thank you, first of all, for giving the Commission Kiitos, että olette antaneet komissiolle mahdollisuuden yleisellä tasolla esitellä EUn ympäristölainsäädännön toimeenpanoa. Ensin kerron teille hiljattaisista kehityskuluista rikkomusmenettelyssä ja sitten kerron, mihin komissio on ryhtynyt tukeakseen kansallisten tuomareiden mahdollisuutta toimeenpanna EUn ympäristölainsäädäntöä. Komissiolla on lisä avoimus politiikkaa rikkomusmenettelyissä. Kaikki päätökset, mitä komissiossa tehdään, niistä tehdään lehdistö lausunnot. Kesän jälkeen ympäristöalalla Meillä on yli 30 lehdistötiedotetta, joita olemme laatineet, joka osoittaa teille päätösten, tehtyjen päätösten määrän tällä sektorilla. Kaikkia näitä päätöksiä voidaan konsultoida, mutta ajattelin, että teille olisi ehkä hyödyksi, jos kertoisin vain näistä kaikkein tärkeimmistä päätöksistä sektorikohtaisesti. Jätealalla on ollut koko joukko päätöksiä. Lokakuussa komissio päätti viedä Italian oikeuteen toisen kerran johtuen sitä, että he eivät ole voineet toimeenpanna lainsäädäntöä vuodelta 2004, jonka, jossa oli kysymys useiden Milanon lähellä olevien kaatopaikkojen puhdistamisesta. Komissio pyytää oikeutta määräämään kovat sakot, päivittäiset maksut noin 21 400 euroa per päivä tai yhtenä summana yli 50 miljoonaa euroa. Ja sen lisäksi Kreikkaan on lähetetty myös ilmoitus siitä, että ei ole toimeenpantu vuoden 2005 päätöstä liittyen useita satoja laittomia kaatopaikkoja. Kuten tiedätte, molemmissa tapauksissa tilanne on huolestuttava – koska meillä on päätöksiä, jotka ovat jopa kuusi vuotta sitten tehtyjä Italian kohdalla ja viisi vuotta sitten Kreikan kohdalla. Sitten äh, artikla 260 Maltaa vastaan. Metsästyksestä me lähetimme virallisen huomautuskirjeen tästä koska 25 000 lintua metsästysluvan antava lainsäädäntö ei ole EUn tuomioistuimen mukaan kohtuullinen. Tämä päätös tuli viime syyskuussa. Sitten veden alalla meillä on juttuja useita jäsenvaltioita kohtaan liittyen esimerkiksi jokisuistojen hallintasuunnitelmiin. Sen lisäksi artikla 260, ensimmäinen varoitus Luxemburille siitä, että se ei noudata tuomioistuimen päätöksiä liittyen jätevesihuollon puutteisiin. Ilmanlaadussa neljä jäsenvaltiota on viety oikeuteen sen vuoksi, että ne eivät ole kyenneet toteuttamaan kaikkia raja-arvoja. Sen lisäksi on myös muita rikkomuksia koskien samaa asiaa. Sen lisäksi äh, huomautus on annettu myös Espanjalle ja Portugalille siitä, että he eivät ole toimeenpanneet tuomioita liittyen tiettyjen laitosten hätäsuunnitelmien puutteisiin Siviso-direktiivin kohdalla. Tämä kysymys, joka aikaisemmin esitettiin, osoittaa, miten tärkeää on saada näitä hätäsuunnitelmia teollisuuslaitoksille. Sitten äh, esimerkiksi Itävalta on tuomittu yhdessä asiassa sen vuoksi, että se ei kyennyt osoittamaan suoja-alueita lintudirektiivin puitteissa. Toinen tilanne, jossa Ruotsi ja Slovenia ei tuomioistuimen mukaan ollut noudattanut velvollisuuksia saada eh, integroituja ympäristölupia tietyille olemassa oleville teollisuuslaitoksille. Nämä osoittavat eh, sitä intensity, sitä, miten paljon näitä on ja miten paljon työtä on tehtävä eh, komission tasolla lainsäädännön toimeenpanessa sopimusten valvojana. Meidän täytyy kuitenkin muistaa, että komissiota ei voida pitää ympäristölainsäädännön ähm, yleisenä toimeenpanijana. 2008 annettu päätös EUn ympäristölainsäädännön toimeenpanosta, siinä me painotamme, että on paremmin keskitettävä toimeenpano toimet keskittymällä sellaisiin asioihin, joka voisi tuoda lisäarvoa EU-tasolla kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla viranomaiset 27 jäsenvaltiossa ovat ensisijaisesti vastuussa EUn ympäristölainsäädännön toimeenpanosta. Ja silloin, mikäli kansalliset viranomaiset eivät toimeenpane tätä tehtävänsä, silloin kansalliset tuomarit puuttuvat tilanteeseen. Useimmissa yksittäisissä tilanteissa, jossa on ollut kysymys huonosta EUn ympäristölainsäädännön toimeenpanosta, voitaisiin toimia tehokkaammin kansallisella tasolla kuin EUn tasolla. Tästä syystä me luotamme yhä enemmän kansallisiin tuomareihin EU-lainsäädännön toimeenpanon valvojana. Kansallisilla tuomareilla on laajat tutkimusoikeudet. He voivat hyväksyä erilaisia toimenpiteitä ja mikäli mahdollista, mikäli välttämätöntä, he voivat esittää alustavia kysymyksiä yhteisöjen tuomioistuimelle Luxemburgiin. Tuomareilla äh, on täysin riippumaton status, joka on perustuslaillisesti taattu kaikissa jäsenvaltioissa. Ja tämän lähestymistavan äh, heijastumana komissio on pyrkinyt pidättäytymään rikkomusmenettelyiden menettelyihin ryhtymisestä, äh, mikäli asia on rinnakkaisesti käsittelyssä kansallisissa tuomioistuimissa. Tämä näkyy nyt viimeksi äh, syyskuussa, kun 27. vuosittainen raportti EUn lainsäädännön toimeenpanosta julkaistiin komission toimesta. Tässä raportissa äh, ilmaistaan myös, että komissio ei ryhdy rinnakkaisiin toimiin, äh, jos EUn lainsäädännön mukaan kansalliset tuomioistuimet asian voivat hoitaa. Nämä mekanismit liittyvät tiettyihin direktiiveihin myös, kuten esimerkiksi ympäristöinformaatioon, ympäristövastuu, ympäristövaikutusten arviointi sekä teollisuuslaitosdirektiivi. Mitä se, että me yhä enemmän luotamme kansallisiin tuomioistuimeen EUn ympäristölainsäädännön toimeenpanon valvomisessa, on johtanut uudenlaisiin yhteistyön muotoihin komission ja kansallisten tuomareiden välillä. Me tuemme eurooppalaista tuomareiden, ympäristötuomareiden foorumia heidän ponnisteluissaan pyrkiä saamaan ympäristölainsäädäntöä toimeenpanoa vuodesta 2004 lähtien, kun tämä perustettiin. Yhteistyö tuomareiden kanssa, äh, yhteistyötä tuomareiden kanssa on tehty myös tiettyjen eurooppalaisten hallinnollisten tuomareiden järjestöjen äh, kanssa. Hiljattain käynnistimme erityisen ohjelman äh, yhteistyöstä kansallisten tuomareiden kanssa ympäristölainsäädännön alalla. Ja tässä kehitellään erilaisia koulutusmalleja, workshoppeja. Tavoitteena on parantaa tietämystä eh, EUn ympäristölainsäädännön eh, avainkysymyksistä liittyen luontoon ja jätehuoltoon. Ja eh, tässä pyritään tukemaan kansallisia tuomareita käytännössä ja mikä on myös hyvin tärkeää, on, että pyrimme saamaan aikaan tällaisen foorumin, jossa voidaan vaihtaa tietämystä ja parhaita käytänteitä kansallisten tuomareiden kesken. Me olemme järjestäneet konferenssin EU-lainsäädännön toimeenpanosta portugalilaisten ja portugalilaisten tuomareiden ja syyttäjien kanssa. Tähän konferenssiin osallistui yli 150 espanjalaista ja portugalilaista tuomaria ja syyttäjää. Se järjestettiin Seijassa muutama päivä sitten. Toinen vastaavanlainen konferenssi järjestetään Italiassa ensi vuonna ja sinne eh, kootaan italialaiset ja romanialaiset eh, tuomarit ja syyttäjät rinnakkain tämän kanssa. Kiitämme, äh, kiinnitämme myös äh, tarkempaa äh, huomiota Orhyysin sopimuksiin, sopimukseen. Komission ehdotus direktiiviksi oikeudesta saada tukea ympäristökysymyksissä on jumiuttunut neuvostoon. On paljon ympäristölainsäädäntöä, jossa määritellään tämä oikeus saada ympäristöoikeutta. Esimerkiksi ympäristön vaikutusarviointidirektiivi ja sitten ympäristövastuudirektiivi ja teollisuusdirektiivi meidän täytyy varmistaa, että nämä direktiivit toimeenpannaan oikealla tavalla ja se on yksi meidän prioriteettejamme. Johtopäätöksenä me toivomme, että kaikki nämä, nämä aloitteet johtavat siihen, että kansalliset tuomarit toimeenpanevat tehokkaammin toimeenpanevaa rooliaan ympäristön alalla. EU:ssa on tällainen monitasoinen hallintajärjestelmä ja oikeusmekanismien tarkistelu kansallisella tasolla on tärkeää, jotta voidaan varmistaa toimeenpano, ympäristölainsäädännön toimeenpano. Kiitos, puheenjohtaja. Merci pour cette large présentation. Kiitoksia tästä pitkästä esityksestä. Nyt käsittelemme ensin kysymykset numero 4 ja 12, jotka koskevat kampanjan jätekriisiä. Voisitteko esitellä tämän asian ja tämän jälkeen kollegat voivat käyttää puheenvuoroja. Käsittelemme siis yhdessä kohdat 4 ja 12. Of course. So. Kiitoksia. Kyllä totta kai se sopii. 4. maaliskuuta tänä vuonna tuomioistuin tuomitsi, että Italia rikkoi EU-lainsäädäntöä sen vuoksi, että se ei pystynyt järjestämään kampanjassa käsittelylaitosten verkostoa, jolla voitaisiin taata yhdyskuntajätteiden käsittely ihmisten terveyttä vaarantamatta ja ympäristöä vahingoittamatta. Tämä on siteeraus tuomiosta. Italia ei ole kuitenkaan ryhtynyt tarvittamiin toimenpiteisiin tuomioistuimen tuomien noudattamiseksi. 23. lokakuuta vi- sitten komissio ilmoitti, että tämänhetkinen tilalle on hyvin lähellä vuoden 2007 vuoden kriisiä. Ja joka johti meidät käynnistämään rikkomusmenettelyn, josta tuomio tuli muutama kuusi sitten. Vaaralliset jätteet sekoitetaan yhdessä kotitalousjätteiden ja organisisten jätteiden kanssa, mikä rikkoo jätteitä koskevaa puitedirektiiviä ja kaatopaikkadirektiiviä. Niin, pahoittelen. Mitä sitten yleensä haluamme tästä sanoa? Että tällä hetkellä seuraamme tarkasti prosessia, jonka Itälän viranomaiset ovat ryhtyneet noudattaakseen tuomiota. Tuomion jälkeen on ollut monia tapaamisia paikallisviranomaisten kanssa. Olemme lähettäneet kaksi kirjettä jo Italiaan keskustella keskustellaksemme tuomion jälkitoimista. Ja sitten ihan äskettäin 21.22. marraskuuta olimme vierailulla kampanjassa vierailun aikana, oli tapaamisia paikallisviranomaisten kanssa, ympäristöneuvojien kanssa, paikallisparlamentissa vierailimme polttolaitoksessa, ainoassa toimivassa aserrassa. Keskustelimme siellä johtajan kanssa ja vierailimme myös tällaisella jätteenkäsittelypaikalla, jossa on kahdeksan miljoonaa tonnia jätettä tällä hetkellä. Sitten raportoimme komission jäsenelle, että toimenpiteet, joita tarvitaan, jotta tuomio voidaan toimeenpanna, eivät ole vielä käytössä. Mitä nämä toimenpiteet sitten ovat, joita pidämme välttämättöminä, jotta voidaan toteuttaa tuomio? Ensinnäkin kampanjan alue täytyy hyväksyä kiireellisesti uusi jätekäsittelysuunnitelma. Koska meidän mielestä, jotta voitaisiin välttää nykyinen kriisi ja sellainen, joka nähtiin 2007, ja sitten 2008 alkuvuoden kriisi. Ja kun Napolissa on vieläkin jätteitä kadulla. Jotta tämä voidaan välttää, jotta voidaan asia ratkaista, niin tarvitaan järjestelmällistä järjestelmää, jossa lajitellaan, kerätään ja käsitellään jätteet. Ja tämän täytyy olla sisältö uudessa suunnitelmassa. Suunnitelma täytyy noudattaa täysin asian kuuluvia vaatimuksia EUn ympäristölainsäädännössä. Ja siinä etusijalla täytyy olla jätehierarkia. Kahdestoista joulukuuta se tulee täyteen käyttöön, kun uusi jätedirektiivi tulee täysin voimaan. Etusijalla täytyy olla se, että jätteiden määrää vähennetään käytetään jätteitä uudelleen ja kierrätetään jätettä. Uusi suunnitelma täytyy varmistaa erillisen jätteen keräämisen toteuttaminen koko alueella, erityisesti Napolin kaupungissa ja alueella, jossa se ei ole täysin käytössä. Ja joka edustaa yli 50 prosenttia koko väestöstä alueella kampanjassa. Kolmanneksi, suunnitelman täytyy antaa alueelle asianmukaisen kompostointikyky. Ja sitten lopulta täytyy saada aikaan toimet, jolla järkevässä ajassa turvallisesti voidaan käsitellä melkein 8000 tonnia. 8 miljoonaa tonnia palautettua jätettä, jota on monilla paikoilla kampanjassa. Anteeksi, paalitettua jätettä. Olemme ottaneet nämä asiat esille vierailumme aikana viime viikolla. Ja paikallisviranomaiset antoivat meille sitoumuksen että he antaisivat komissiolle luonnoksen uudesta jätteenkäsittelysuunnitelmasta tämän vuoden loppuun mennessä ja että he hyväksyisivät aluehallintotasolla suunnitelman huhtikuuhun mennessä ensi vuonna. Olemme painottaneet, että jätteenkäsittelysuunnitelman täytyy olla tulosta sellaisesta prosessista, joka on täysin mukaanottava ja avoin, jotta voidaan saavuttaa se, että suunnitelmalla on niin sanottua omistajuutta. Jos tällaista suunnitelmaa ei ole, niin ennen kaikkea kriisi palaa aina takaisin uudelleen. Ja on vaara ihmisen terveydelle ja on vaara ympäristölle joihin tuomioistuin nimenomaan viittasi tuomiossaan. Jos tällaista suunnitelmaa ei ole, komissio olisi sitten sellaisessa asemassa, jossa se voi vain mennä jälleen tuomioistuimeen ja todennäköinen tulos olisi sakkojen määrääminen. Sen vuoksi arvioimme, joten jätehuoltosuunnitelma luonnosta, jonka saamme vuoden loppuun mennessä. Ja seuraamme ja valvomme suunnitelman täyttä toimeenpanoa. Päätös siitä, että milloin ja avataanko artikla 260 menettely tässä tapauksessa riippuu ajoituksesta, sisällöstä ja toimeenpanosta aikataulun mukaan jätteen käsittelysuunnitelman osalta. Mitä tulee kysymystä vaarallisesta jätteestä ja sen sekoittumisesta yhdyskuntajätteeseen? Meillä ei ole näyttöä tästä. Ja tämän näkökohdan valvonta on kansallinen asia. Sitten kysymys Tertsinjon kaatopaikasta, että se olisi sijaintinsa vuoksi laito, Se, että kaatopaikka on kansallispuistossa, ei itsessään ole kaatopaikkadirektiivin vastainen koska tällaista säännöstä direktiivissä ei ole. Mitä tulee syytöksiin, että Terginjoa ei hoideta asianmukaisesti eikä kaatopaikkadirektiivin mukaisesti, tästä keräämme tietoa rikkomusmenettelyn puitteissa. Italiaa vastaan on kampanjan osalta käynnissä. Olemme tietoisia, että kampanjassa on useita ongelmia jotka liittyvät jätteen käsittelyyn. Olemme vakuuttuneita, että kaikki ongelmat ovat seurausta siitä, että ei ole asianmukaista jätteen käsittelysuunnitelmaa, eikä sitä toteuteta. Eikä ole toteutettu viime vuosien aikana. Sen vuoksi olemme keskittyneet menettelyissämme heti alusta alkaen kotitalousjätteen hoitamiseen, ja minkä vuoksi myös tuomioistuin on vaatinut, että Italian täytyy hyväksyä ja toteuttaa niin nopeasti kuin mahdollisesti jätteenkäsittelysuunnitelma. Mielestäni olen nyt antanut teille yleiskatsauksen asioiden tilasta tällä hetkellä kampanjassa, mutta olen täällä vastaakseni kaikenlaisiin kysymyksiin. Euh, Suuret kiitokset. Ennen kuin jatkamme, minun on ilmoitettava teille, että salissa on mukana Italian televisio, Sky, Sky TG24 uutiskanava, en tiedä onko jolla kullakin, jollakin, kull, <laughs> onko jollakin jotain sitä vastaan, että, että kokousta filmataan televisiota varten? Ilmeisesti ei. Kiitoksia. Madame Mazzoni, qui est la présidente. Kiitän Rova Mazzoninin läsnäolo. Hän on vetoomusvaliokunnan puheenjohtaja ja nyt annan puheenvuoron Gilles Evansille. Hän on ensimmäinen puhujalistalla ja tämän jälkeen tietenkin puheenvuoro menee Judith Merkelsille. Gilles Evans. Elle ne veut pas Non Ah bon Alors, euh, Judith, je vous en prie. Uh, thank you, uh, thank you, Chair. Um, Kiitos uh, puheenjohtaja. Kiitän komission edustajat teidän selvennyksestänne. Huhti-toukokuussa tänä vuonna me, meillä oli vetomusvaliokunnan valtuuskuntakampanjan vastatakseen kysymyksiin tämän alueen monille vetomuksen esittäjille liittyen mahdolliseen terveysriskiin kampanjan ihmisille. Me kävimme polttolaitoksissa ja kaatopaikoilla ja näimme tätä paalitettua jätettä ja näitä laittomia kaatopaikkoja. Koko asian ydin on se, että se mitä me olemme nähneet ja kuulleet on, että aikaisemmin oli ihan hyviä paikkoja, mutta että kampanjan suurin ongelma on toimeenpano. Että hyviä suunnitelmia oli. Ja te sanoitte itsekin, että toimeenpano on se avainkysymys. Ja te valvotte tilannetta. Te puhuitte artiklasta 260 menettely ja kysymyksestä avatako se vai ei, se riippuu suunnitelman sisällöstä, eli siis suunnitelman laadusta, suunnitelman aikataulusta ja toimeenpanosta. Mutta mikä tämä aikataulu nyt sitten on? Puhummeko me tästä neljässä maaliskuuta tuomioistuimen päätöksen aikataulusta vai kampanjan aikataulusta vai teidän aikataulusta? Jos te sanotte, että toimeenpano valvoo monia asioita, kuten esimerkiksi vaarallista jätettä, kotitalousjätettä, mutta valvontahan on kansallista ja osa tästä valvonnasta hän on sitä, että saadaan tietoa siitä, onko tämä direktiivi toimeenpantu, joten miten nämä kaksi asiaa suhtautuvat toisiinsa. Miten te valvotte, onko se kunnolla toimeenpantu, kun valvonta samanaikaisesti on kansallisissa käsissä? Tämä on huolenaihe. Kuulen hyvin, mitä te sanoitte, että kaatopaikka kansallispuistossa ei riko kaatopaikkadirektiiviä, mutta minun mielestäni tämä on suuri virhe ja tämä on korjattava välittömästi ja ryhdyn toimenpiteiksi parlamentin nimissä pyytääkseni teitä tekemään asialle jotain. Ja sitten komission jäsen Potocnik kuulin aikoo käydä tällä alueella. Kuulin, että hän menee itse katsomaan tilannetta helmikuussa. Meneekö hän katsomaan tilannetta itse? Käykö hän kaatopaikoilla? Vai ö, käykö hän tämän menettelytavan puitteissa siellä? Dzień dobry, dziękuję pani. Mm. Kiitoksia. Seuraavaksi kysymyksen esittää Rova Matsi Jermiiniak, joka on vetomusvalikunnan puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Matsoni. Niin Presidente, grazie. grazie so- kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia siitä, että voin olla täällä läsnä, vaikka en ole valiokunnan jäsen ja voin myöskin käyttää puheenvuoron täällä tänään käsiteltävästä asiassa ei ole kyseessä ainoastaan oma alueeni ja maani Italia, vaan tämä on asia, jota on käsitelty vuoden aikana vetomusvaliokunnassa muutenkin. Haluaisin aivan ensimmäiseksi sanoa, että haluan kiittää komissiota huomiosta, jota se on osoittanut tätä asiaa kohtaan. Liian kauan se on ollut kampanjan alueen ongelma ja se huolestuttaa Italiaa merkittävästi. Tähän liittyy vanhoja asioita, jotka ovat sitten jähmettyneet ja nyt kyseessä on alue, joka on suurissa vaikeuksissa. Tohtori Butchella aivan oikein sanoi, että vierailun aikana joitakin viikkoja, oliko siitä viikko sitten, tuolla kampanjan alueella, ja Napolin alueella varsinkin, näimme, että, että jätteitä on edelleen kaduilla, eikä vieläkään mitään suunnitelmaa ole olemassa. On hyödyllistä, että EU valppaana seuraa aluettamme, koska kaikki jätehuollon huollosta vastaavat tasot Italiassa olisi saatava toimina, toimimaan nopeasti. Haluaisin vielä todeta, että olen ollut kahdessa kuulemistilaisuudessa, jossa muiden kanssa kuulin kampanjan uutta ympäristöasiasta vastaavaa edustajaa ja kuulimme myös kampanjan alueen johtajaa ja ympäristö- ja aluepolitiikan pää, asiasta vastaavia komission jäseniä Olemme kuulleet, kuinka merkittäviin ponnistuksiin on ryhdytty koskien ähm, aikataulutusta. Suunnitelma piti saada valmiiksi että tämän vuoden loppuun mennessä ja lopulliseen suunnitelman pitäisi olla valmis maaliskuuhun mennessä. Kysymys oli siitä, että mentäisiin juuri tohtori Butselan ilmaisemaan suuntaan, josta myös ympäristöpäiväosasta puhui. Siihen liittyy jätteiden lajittelu ja käsittely, jätteiden määrän vähentäminen, jätteiden lajittelu, uudelleenkäyttö, hyödyntäminen. Nämä ovat kaikki sellaisia ponnisteluja, joista olisi pidettävä kiinni ja toivon tätä todella meidän ei pidä katsoa ainoastaan vain päivämääriä, vaan nimenomaan suunnitelman sisältöä. Sitä mm, vetomusvaliokunnalla on yksityiskohtaisia tietoja. Kollega Merkis oli valtuuskuntamme puheenjohtaja. Kun vetomusvaltuuskunta vieraili kampanjassa, hän seuraa tilannetta tarkkaan. Minäkin haluaisin vielä vähän täsmennystä. Määräaikoihin Bucella puhui äh, asiallista määrää, josta tähän on jo puhuttu 12 ja 24 kuukaudesta tuomion antamisen jälkeen. Eli oletan, että siihen mennessä olisi pitänyt hyväksyä suunnitelma sellaisena, kun tuomioistuin on sitä vaatinut. Tuomioistuin on tuominut Italian, koska Italia ei ole hyväksynyt suunnitelmaa, ei, ei ainoastaan säädetyissä määräajoissa, mutta ei myöskään sellaisella sisällöllä, jota on edellytetty. Haluaisin tähän vähän täsmennystä. jätän pois toisen kysymyksen, josta Merkis jo puhui. Se koski menettelyä ja artiklaa 60 äh, voitte ymmärtää, että mitä Italiassa on tapahtunut, jos äh, tiedotusvälineitä seurataan, näyttää siltä, että Italia ja erityisesti kampanjan alue olisi jo uuden rikkomismenettelyn kohteena ja se olisi uudelleen haastettu. Tuomioistuimen Putsella tästä jo puhui ja hän varmaan selventää tästä vielä – artiklan 260 mukainen menettely voidaan aktivoida ainoastaan, mikäli tämä suunnitelma ei tule valmiiksi ensi vuoden ensimmäisten kolmen kuukauden aikana ja uskon, että näin ei tule käymään. Minäkin olen yhtä mieltä. Olen Merkisin kanssa yhtä lailla ihmeissäni. Kun täällä on todettu, että se, että kaatopaikka sijaitsee kansallispuistossa ei rikkoisi direktiiviä. Luulisin, että se nyt on aivan ilmiselvä eu sääntelyn rikkomuustapaus, ja täällä Butchella nyt kuitenkin sanoo aivan toista. Toisaalta mm, täällä on aivan oikein puhuttu Italian ympäristölainsäädännön täytäntöpanosta. Se nyt ainakin vähän lohduttaa. Minäkin haluaisin omalta osaltani pyytää komissiolta lisää huomiota koskien vastaavallisia tilanteita. Jos meillä on ympäristölainsäädäntöä, jossa Vesuviuksen puistokaltaisille alueille kiinnitettäisiin erityistä huomiota, niin toivoisin, että, että ei, ei, ei jätettäisi syrjään näitä kaatopaikkojen perustamisia tämän kaltaisille alueille. Puheenvuoroni lopuksi haluaisin vielä jälleen kerran ilmaista olevani täysin ne niin että voitaisiin nopeuttaa tiedotusta. Tämä on oman valiokuntani tehtävä. Pyritään nopeuttamaan paikallisviranomaisten ja Euroopan viranomaisten ja toimielinten välisen viestinnän tehokkuutta ja nopeutta niin, että pystyttäisiin pitämään kiinni komission vahvistamista aikataulusta. Se tuntuu minusta kaikkein tärkeimmältä asialta. Kiitoksia. Pani Matsoni, Kiitos Arvo Matsoni. Seuraavana puheenvuoron saa edustaja Rivellini. Vittorio Prodi, Kriton Arsenis ja Eurostrossi ovat pyytäneet puheenvuoroa heidän lisäkseen. Pyytäisin aika tiiviitä puheenvuoroja, koska on vielä muitakin kysymyksiä, joista pitäisi keskustella tässä kokouksessa. Rivellini seuraavana. Grazie, Presidente. E io ringrazio... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tohtori Bucellia. En puhu nyt Euroopan parlamentin jäsenenä, vaan tuon paho, kovia kärsineen alueen poikana, joka on nyt komission ja Euroopan parlamentin huomion kohteena hyvin dramaattisista syistä johtuen. Olen aivan yhtä mieltä komission jäsenen kanssa, kun hän puhuu suunnitelmasta, joka olisi esiteltävä vuoden loppuun mennessä ja se olisi hyväksyttävää kampanjan alueella mahdollisimman pian ja koskien mahdollisia sakkoja, joita Italialle ja kampanjalle annettaisiin, on aivan absurdi, että vielä vuonna 2010 olla näin traagisessa tilanteessa. Ymmärrän kyllä, mikä komission tehtävä on. Ymmärrän, että nyt ikään kuin tuomarit puhdistavat kyvyttömiä hallintovirkamiehiä ja niiden töitä nyt voitaisiin analysoida, kuka on hyötynyt siitä, että jätteitä on tuonne alueelle viety, kuinka paljon. Saksakin on hyötynyt tästä meidän hätätilanteestamme, mutta ei tämä ole kuitenkaan tämänpäiväisen keskustelun varsinainen aihe. Seikka, joka komission edustajan Bushellin alustuksesta puuttui, oli se, kuinka tästä kriisistä päästään eteenpäin. Euroopan yhteisössä ei voida ajatella, että emme auttaisi vaikeuksissa olevaa aluetta – emme voi ainoastaan byrokraattisesti tarkastella tätä tilannetta, niin että pohditaan, mihin toimiin olisi ryhdyttävä Italian kampanjan suhteen, vaan lopullisesti olisi selvitettävä, miten tästä kriisistä päästään eroon, koska kampanja on merkittävä osa Italiaa. Ollaan alueella tietenkin hyvin huolissaan siitä, miten tapahtuu, ja olisi pidettävä kiinni näistä määräajoista, joista Butchella juuri puhui. Nyt haluaisin kysyä, onko olemassa ohjelmaa kampanjan eurooppalaisia kansallisia varten? Vetomusvaliokunnassa huusin tuon alueen asukkaina lauseen napoli kielellä jossa Napolin alueen asukkaat syyllistetään ja heiltä viedään viimeisetkin varat. Ja rangaistaan näitä kansalaisia, Euroopan kansalaisia. Nyt haluaisin kysyä Butcheililtä, onko komissiossa halua järkeillä paitsi rangaistusmielessä myös niin, että pyrittäisiin antamaan apua kampanjan alueella. Onko olemassa tällaista suunnitelmaa? Bucellin ensimmäisessä alustuksessa hän totesi, että Italiaa tullaan rankaisemaan tuomioistuimen toimesta koskien Milanon kaatopaikkojen takia ja tähän liittyy noin 20 000 euron päivittäiset sakot. Voisitteko antaa tähän selvityksiä? Tähän, li- tähän olisi liityttävä paitsi italialainen niin myös eurooppalainen solidaarisuus. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana herra Vittorio Prodi. Ehm, Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten kolleganikin täällä, minäkin olen vakuuttunut siitä, että Täällä herää ajatuksia, jotka eivät ole niinkään kauniita Italian suhteen. Meidän kuitenkin katsottava todellisuutta silmiin ja otettava huomioon, että kyseessä on äärimmäisen vakava tilanne. Haluaisin korostaa sitä, että Italiassa on paljon monia muita alueita, joissa asiat hoidetaan hyvin. Kun johdin Bolonian aluetta, siellä toteutettiin merkittäviä infrastruktuurihankkeita koskien jätteiden keräämistä ja käsittelyä. Rakennettiin polttolaitos ja kolme kaatopaikkaa. Joten kyllä Italiasta löytyy resursseja. Uskon, että myös täällä meidän olisi sitouduttava siihen, että, että olisi olemassa solidaarisuutta, jota Italiasta aina löydy. Niin, että tehokkaalla tavalla voitaisiin tähän ongelmaan pureutua. haluaisin. Niin on tietenkin totta, että kollegoilla voi olla vaikeaa edes uskoa näin traagisen tilanteeseen, mutta olisi löydettävä resursseja niin, että ongelma, ratkaisu löytyisi. Ongelma, ymmärrän myös sitä osa, joka liittyy tähän järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan. Se on kaikkein suurin kysymysmerkki koko tässä asiassa. Kiitoksia. Dziękuję koledze Prodi. Kiitoksia kollega Prodi. Sitten ääni Kreikasta, herra Kriton Arsenis. Thank you very much, Mr. President. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kysyä komissiolta, onko tämä kansallispuisto osa Natura-verkkoa? Voisiko komissio vastata tähän? En jatkan kysymystä, koska se liittyy siihen. Onko teillä informaatiota siitä? Minulla on se tieto, että osa Vesuviuksen kansallispuistoa on Natura 2000 verkkoa. Onko tämä olemassa tai tämä olemassa oleva kaatopaikka on tämän kansallispuiston ihan reunalla. En tiedä, onko se osa sitä verkkoa, Natura 2000 verkkoa, mutta olen aika varma, että ei. Kiitos tästä vastauksesta. Olettaisin, että tällaiset kaatopaikat ovat siis sallittuja myös Natura 2000-alueilla. Jos näin on, tämä asia on tärkeä. Ja se tekisi meidät halukkaiksi katsomaan mitä vaarallisia aineita voi olla tällaisella alueella, missä on luonnon monimuotoisuutta ja muuttaa tilannetta, jos näin on. Haluaisin liittää ääneni niiden kollegoiden ääniin, jotka ovat ottaneet esiin huolia tässä asiassa. Dziękuję koledze mm, Arsenisowi. Pan... Kiitos Jelka Arsenikselle. Sitten seuraavana Korostrossi ja sen jälkeen ja viimeinen tässä asiassa Jumbirajip Kampanjan ja Napolin alueen jätekysymys ei ole Italiassa mikään uusi juttu. Vuosikymmeniä jo näiden alueiden pakollisviranomaiset ovat huonon hallinnon kautta olleet kykenemättömiä hoitamaan tätä asiaa vielä kaksi vuotta sitten Piemontossa ja Lombardiassa ja muualla alueella on ollut ongelmia. Olen pahoillani sitten kollega Rivellini. Tässä on ongelma että muualla. Täällä joka tapa aina vain äänestetään henkilöitä, jotka eivät kykene hoitamaan näitä jäteasioita. Valtion on puututtava asiaan ja Kriton ja muut kunnon hätätilanne ja kun on vakavia terveysvaaroja, niin silloin jätteet viedään sinne, minne ne voidaan turvallisesti viedä. Voi olla, että jo on lähellä puistoa, mutta se on vanha kaivos, joka hyvin nopeasti voitiin ottaa käyttöön, eikä hallitus voinut tehdä mitään ennen kuin, ennen kuin paikallisviranomaiset kykenevät järjestämään jätteiden lajittelun ja perustamaan polttolaitoksia ja tekemään suunnitelmia. Ja jos sitten sakkoja tulee, niin toivon, että nämä niin paikallisviranomaiset joutuvat ne maksamaan. Olisi aivan sietämätöntä, että Italian valtio ja veronmaksajat joutuisivat ne maksamaan, eivätkä ne äh, tahot, jotka ovat huonosti hoitaneet asiansa. Nyt jätet on jälleen jaettava kaikkien Italian muiden kaattopaikkojen kesken. Hyvä komission ja sen emme ole kovin iloisia tästä tilanteesta, joten pyydän todella, että komissio tekisi kaikkensa, jotta suunnitelmat tehtäisiin ja painostettaisiin voimakkaasti ja saataisiin alue ymmärtämään, että joko tämmöinen, tällainen suunnitelma tehdään sitä, toteutetaan tai muuten tulee sakkoja ja olisi otettava huomioon se, että näiden viranomaisten olisi huolehdittava myös näistä sakoista. Hehän eivät ole tehtäviä toteuttaneet. Dziękuję e, panu Rossi. Pan John... E, Kiitos herra Rossi. Sitten herra Ugias Maria. Grazie, e, presidente. Io credo che dovremmo partire... Kiitoksia, puheenjohtaja. Meidän on nyt lähdettävä objektiivista tosiasiasta. Nimittäin, että on olemassa kestäviä tilanteita, mutta on kansalaisia, jotka vetoavat terveyden kunnioittamiseen. Oikeus terveyteen on kuitenkin kaikkein tärkein. Meillä on kaatopaikka, joka sijaitsee ympäröllisesti tärkeänä alueella. Euroopan unioni on ohjelmissaan aina pyrkinyt siihen, että että näitä tavoitteita pidetään tärkeänä. Mutta ei pidä myöskään unohtaa muita asioita, kun Rossi täällä viittasi jätteiden käsittelyyn ja kyseisellä alueella. Emme voi kuitenkaan unohtaa sitä, että vuosien aikana Italian pohjoisosista ja Pohjois-Euroopasta on kuljetettu rekkakaupalla jätteitä ja ongelmajätteitä, joita on kuljetettu tuonne noille alueille ja Kamorra ja mafiajärjestöt ovat hoitaneet tätä. Eihän kyseessä ole siis kampanjan ongelma, vaan valtion ja koko Euroopan unionin ongelma. Hyvä, jos tulee aloitteita, joista täällä tänä aamuna komissio on puhunut. Meidän on kuitenkin pureuduttava tähän asiaan. Ei, mehän olemme nähneet, että pääministeri Berlusconi on tehnyt lupauksia. Hän sanoi, että kaikki ratkaistaan kyllä ja ku, kuukausi sitten se piti olla valmis. Viime viikolla hän sanoi, että kolmessa päivässä ongelma on ratkaistu. Voi olla, että, että, että joku täällä vaan harrastaa hirmuisia villejä juhlia ja on niin väsynyt juhlimisesta, että ei hän enää jaksa ajatella Italian kansalaisten ongelmia. Tässä tilanteessa on erittäin hyvä, että komissio tiukasti puuttuu asiaan Tätä tietä meidän olisi jatkettava. Zanim oddam głos e, przedstawicielowi komisji. Kiitos. Ennen kuin annan komissiolle puheenvuoron, niin edustaja Rigelini haluaa puheenvuoron. Solo minuto, mi scusi, Aivan lyhyesti puheenjohtaja. Haluaisin muistuttaa se, että että kampanjan aluehallitus valittiin niin puoli vuotta sitten. Vastuut on siis yksilöitävä, mutta meidän on autettava tätä uutta aluehallitusta. Luulenpa, että se on jo yhteyksissä komission ja äh, Rava Bucellin. Sitten hyvä ystävä Rossi, ystävä ja kollega. Muistutan teitä, että jos paikallisviranomaisten on maksettava omista vahingoistaan, niin aloitetaanpa näistä sakoista, joita Bucelli muistutti koskien Milanon ja Lombardian kaatopaikkoja. Ja katsotaanpa myös näitä kaikkia suuria Pohjois-Italian yrityksiä, jotka ovat käyttäneet kampanjaa kaatopaikkana. Lähdetäänpä tästä, jos haluamme järkeillä yhteisönä. Meillä on 27 valtiota. Jos haluamme järkeillä yhteisenä, yhtenäisenä Eurooppana, niin en voimme sallia sitä, että meillä on A- ja B-luokan kansalaisia. Mus, jos emme näin tee, niin voimme unohtaa koko Euroopan yhtenäisyyden. Kiitoksia. Dziękuję panu Rivelini. Kiitoksia Rivelini. Nyt tämän solidaarisen Euroopan edustaja, eli komission edustaja. Olkaa hyvä. Uh, grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ottaen huomioon, että melkein kaikki puheenvuorot on esitetty italiaksi vastaan italiaksi. Pahoittelen herra Arsenisin puolesta, mutta olen varma, että hän saa kyllä tulkkauksen. Ensinnäkin Haluaisin sanoa, että vastaukseni koskevat ainoastaan sitä, mitä täällä on sanottu ja mikä kuuluu komission toimivaltuuksiin. Huomioit, en, en siis käsittele niitä asioita, jotka eivät kuulu komission tai omaan itseni toimivaltuuksiin. Edustaja Merkillis, hän esitti täsmällisen kysymyksen. Hän sanoi, että hän on saanut sen käsityksen, että jos tämän, tämän artiklan 260 artiklan mukaisen menettelyn pohjana on oltava komission arviointi sisällöstä, määräajoista, täytäntöönpanosta ja, ja se jätehuolen järjestelystä. En, haluaisin tietää, mitä ymmärrätte määräajoilla. Uskon, että tätä kautta voin vastata myös muihin täällä esitettyihin kysymyksiin. Ensinnäkin äh, tuomioistuin on todennut, että tuomio on tätä täytäntöön pantava nopeasti kohtuullisessa ajassa. Tässä tapauksessa tuomion täytäntöönpanoon liittyy kolme kohtaa. Suunnitelman hyväksyminen. Suunnitelmassa on oltava mukana kaikki tarpeelliset asiat. Suunnitelman toteuttaminen ja näiden jätepaalien ja ekopaalien tuhoaminen. Kuhunkin näihin liittyy oma määräaikansa, koska uskon, että ei olisi mahdollista kuvitella, että kahdeksan miljoonana, kahdeksan miljoonaa tonnia jätepaaleja saataisiin tuhottua 12 kuukaudessa. Joka tapauksessa toiminnan olisi oltava ripeää ja me tulemme valvomaan sitä. Nyt haluaisin vastata kysymyksiin, jotka koskevat Tertsinion kaatopaikan sijaintia. Ensinnäkin on aivan totta, että ei direktiivissä ei kielletä kaatopaikkojen perustamista kansallispuistoihin. Tätä ei suoraan kielletä. Meillä on kuitenkin myös äh, Habitat-direktiivi, jossa selkeästi todetaan, että mikäli mikäli Natura 2000-alueelle rakennettaisiin kaatopaikkaa, tilanne olisi arvioitava direktiivin artikloiden 6.3 ja 4 mukaisesti. Kuten totesin alustuksessani, se mitä tehdään 4.3. alkaen tuomion täytäntöpanoksi on tehtävä niin, että kunnioitetaan täysin yhteisön asianmukaista ympäristölainsäädäntöä. Tähän liittyy nyt erityisesti oikeus jätteiden käsittelyyn mutta siihen liittyvät myös muut ympäristölliset direktiivit, ympäristöä koskevat direktiivit. Nyt haluaisin vastata edustaja Revelinille koskien näitä sanktioita. Tuomioistuin ensinnäkin päättää sakoista kun komissio toista kertaa vie jutun tuomioistuimeen, se tekee ehdotuksen sakoista, mutta päätöksen asiassa tekee vapaasti tuomioistuin. Ottaen huomioon se, että jokainen tuomioistuimen päätös on suunnattu jäsenvaltiolle ja se kuuluu Eh, niin näin ollen jäsenvaltion tehtävänä on päättää, kuinka mahdolliset eh, sakot hoidetaan. Luulenpa, että olen nyt vastannut näihin kysymyksiin. Kiitoksia. Mm, grazie, signora Bucella. Chciałbym powitać. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi ryhmän, jossa on 35 kaupunginvaltuutettua Luoran laaksosta, Luoren laaksosta, jotka ovat vierailuryhmällä. Kiitoksia. Sitten kysymys, tai käsitellään kysymyksiä komissiolle ympäristölainsäädännön täytäntöönpanosta. Aika riittää yhteen kysymykseen varmaankin. Sandrin Pelia on esittänyt kysymyksen biologisesta monimuotoisuudesta. nie ma Sandrin Belienas. Sandrin Belier ei ole salissa. Sen vuoksi seuraava kysymys. Rova Karin Kadenbach. Myöskin hän on lähtenyt. Zibera, nie ma. Kto jest? Nie Zibera. Aha, pani Mar Morkunait. Mm, Rova Morkunait. Esi- edustaa herra Zeberiä vesipolitiikan puitedirektiivi asiassa. Pyytäisin komission edustajaa. Ask, uh, Kiitos. Kolme kysymyksiä Severin nimissä. Yksi liittyy vesipuitedirektiivin toimenpitoon, jossa jäsenvaltioiden pitää huolehtia jokisuistojen kunnosta ja suunnitelmista. Mitkä jäsenvaltiot ovat tämän suunnitelmansa julkaisseet ajoissa ja kuinka monet tähän mennessä, ovatko ne sen mukaisia, mitä vesi puitedirektiivissä sanotaan. Toinen liittyy REACHiin. Voisitteko te kommentoida, mikä on tilanne toimeenpanossa tämän äh, REACH-asetuksen toimeenpanossa ja pitääkö sitä tarkistaa ja missä aikataulussa ja näkeekö komissio mitään tarvetta laajentaa REACHia. Ja viimeinen kysymys riittyy ympäristöohjelmaan, jossa on kysymys esimerkiksi ilmastonmuutoksesta, luonnosta, biologisesta monimuotoisuudesta, ympäristöstä, terveydestä ja luonnonvaroista ja jätteistä. Onko kuuden ympäristöohjelman täytäntöönpano toimeenpantu ja missä määrin se on toteutettu. Ja jos sitten voisin lisätä omalta osaltani tähän vielä. Komissio puhui Orhyysin sopimuksesta ja yhteiskunnan osallistumisesta. Mitkä mieltä komissio on? Onko yhteiskunnan osallistuminen ympäristövaikutusarviointiin tehokasta ja näkeekö komissio sen todella tarpeellisena toimivana välineenä. Kiitoksia Morku Naitelle. Ei ole valitettavasti aikaa kaikille kysymyksille tänään. Ne ovat keskustelun aiheena seuraavassa kokouksessa. Pyydän komissiota vastaamaan ensimmäiseen, eli vesipuitedirektiiviin. Pytanie Kysymys numero 3. Julius Garcia. Herra Julius Garcia. Thank you. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitos uh, puheenjohtaja. Tässä on kolme erityistä kysymystä otettu esiin vesipuitedirektiivistä. direktiivistä Mitkä jäsenvaltiot ovat julkaisseet vesipiirin hoitosuunnitelmansa ajoissa? Kuinka monta vesipiirin hoitosuunnitelmaa on tähän mennessä julkaistu? Ja ovatko ne vesipolitiikan puitedirektiivin ohjeiden mukaisia? Ensimmäisen kysymykseen vastaus 12 jäsenvaltiota ovat ilmoittaneet jäsenvaltioille vesipiiri hoitosuunnitelmansa 22. maaliskuuta 2010. Bulgaria, Tsekin tasavalta, Saksa, Ranska, Latvia, Luxemburg, Alankomaat, Itävalta, Slovakia, Suomi, Ruotsi ja yhdistynyt kuningaskunta. Neljä muuta jäsenvaltiota ovat ilmoittaneet vesipiirihoitosuunnitelmastansa takarajan jälkeen. Viro, Unkari, Irlanti ja Italia. Ja olemme käynnistäneet rikkomusmenettelyn jäljelle jääneitä 11 jäsenvaltiota vastaan, jotka eivät ole täyttäneet velvollisuuttaan vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisesti – on tärkeää mainita, että kaksi näistä tapauksista, Belgia ja Liettua, koskevat osittaista toimeenpanoa tai osittaista toimeenpanon puutetta vesipiirin hoitosuunnitelmissa. He ovat tehneet jonkun verran vesipiirin hoitosuunnitelmia, mutta nämä suunnitelmat eivät kata kaikkea. Toinen kysymys. Kuinka monta vesipiirin hoitosuunnitelmaa on julkaistu? Olemme saaneet 110 vesipiirin hoitosuunnitelmaa. 66 puuttuu vielä. Sen lisäksi olemme saaneet joukon notifikaatioita kansainvälisten suunnitelmien toimeenpanosta. Mitä tulee viimeiseen kysymykseen, eli ovatko ne puitedirektiivin ohjeiden mukaisia? Olemme ryhtyneet arvioimaan näitä ohjelmia, ovatko ne vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisia. Työ on käynnissä. Aiomme olla kahdenvälisissä yhteyksissä jäsenvaltioiden kanssa 2011 aikana. Ja varsinkin jos me toteamme, että jotkut suunnitelmat eivät ole vesipuitedirektiivin mukaisia, niin silloin ryhdytään rikkomusmenettelyyn. Joka tapauksessa komissio aikoo julkaista raportin vesipuitedirektiivin toimeenpanosta omien arviointiensa pohjalta näistä vesikirjan hoitosuunnitelmista. Ja tämä raportti on suunniteltu vuodelle 2012 Euroopan vesistöjen suojelmiseksi. Kiitos. Chciałbym podziękować panu Julio. Haluaisin kiittää herra Julio Garcia Burgesia, joka on edustanut komissio kahdeksan vuoden ajan kontakteissa parlamentin kanssa ja on esitellyt ympäristölainsäädännön toimeenpanon tilaa jäsenvaltiossa vastannut kysymyksiimme. Hän siirtyy toiseen työhön. Toivotan teille jatkossakin menestystä. Kiitoksia. Onko lisäkysymyksiä tässä asiassa? Jos ei ole, haluaisin kertoa, että loput kysymykset ovat seura- käsitellään seuraavassa valikunnan kokouksessa, niin keskustelu jatkuu siellä. Ja seuraava kokouksemme Seuraava kokous on 24.–26. tammikuuta. Kiitoksia paljon.